Ehm, Hyvät kollegat, hyvää huomenta. Pahoittelen myöhästymistä, mutta erehdyin salista kuten eräät teistä. Aivan aluksi katsomme esityslistaluonnosta. Haluaisin sanoa, että trilogin seurauksena sitähän kävivät Kastlerin mietinnöstä neuvosto. Meidän valiokuntamme pitää antaa mahdollinen hyväksymisensä tälle mietinnölle, koska esittelijä tulee vasta 25. päivä toukokuuta myöhään illalla. Voimme lisätä tämän kohdan esityslista luonnokseen kohdan 19 jälkeen voimme sanoa, että se olisi 19b, ellei tässä ole mitään ongelmaa. Mitä tulee Ponsies de Rosan mietintöön koskien yleishyödyllisiä sosiaalisia palveluja, esittelijän ja varjoesittelijöiden käymien keskustelujen jälkeen on pyydetty siirtämään äänestämistä. Pyydän, että hyväksytte tämän otamme huomioon tässä työn rytmin, komission työn rytmin eri aloitteiden suhteen, erityisesti Bernien aloitteen suhteen, joka koskettaa sisämarkkinoita. Olisi tärkeää tämän vuoksi saada hyväksyttyä tämä mietintö täysistunnossa tarpeeksi nopeasti ennen kesää, eli ehdotanpa siksi, että kuten olette sähköpostilla jo saaneet esittelijöiltä tietoa. Järjestämme ylimääräisen kokouksen Strasbourgissa 6. kesäkuuta ja tuolloin voimme äänestää tästä mietinnöstä. Mitä tulee, onko tässä mitään huomautettavaa? Ei ole mitään huomautettavaa, eli tämä on hyväksytty. Sitten kolmas kohta, keskustelu koskien öljyn poraus toimintaa avomerellä ja sen turvallisuutta. Siirrämme sen kohdan yhdeksän jälkeen käsiteltäväksi tänä aamuna. Kohta yhdeksän käsittelee siis EUn ja Kiinan kaupan epätasapainoa. Eli näillä muutoksilla voimmeko hyväksyä esityslistaluonnoksen? Kyllä. Kyllä, eli tämä on siis päätetty. Kohta kaksi haluaisin tehdä viisi ilmoitusta. Ensimmäinen muistuttaa teitä siitä, että tämä kokous lähetetään internetin webstreamin kautta. Sitten mitä tulee liikkuvuusrahastoon ja globalisaatioon, meidän on täytynyt nimittää koordinaatio, koordinaattori, mitä tulee näiden rahastojen käyttöön General Motorsin tapauksessa Belgiassa. Eli tässä kaikki valiokunnan jäsenet ovat saaneet tästä kirjeestä kopion. Odotamme budjettivaliokunnan äänestystä. Heidän pitäisi äänestää tänään tästä varojen myöntämisestä. Kolmas asia teillä on papereissanne valiokunnan yhteenveto ilon kokouksesta. Pyydän, että tarkastelette tätä yhteenvetoa. Se olisi hyvin hyödyllinen tämän valiokunnan työlle. Teillä on myöskin yhteenveto herra Risbekin kanssa käydyn keskustelun tuloksena. Ja lopultakin meillä on vierailustamme Varsovaan tässä yhteenveto, eli meidän pitäisi ehkä lisätä yksi kohta vielä. Haluaisin sanoa teille muutamin sanoin, että valiokuntamme, minä, herra Ponsis Rosas, vierailimme viime viikolla Dublinissa meidän virastojemme vierailuohjelman puitteissa ja meillä on ollut erittäin tärkeää mielipiteiden vaihtoa, mitä tulee työolosuhteisiin ja mitä tulee myöskin niihin töihin, jotka koskettavat liikkuvia työntekijöitä. Me olemme ottaneet heihin yhteyttä ja käsitelleet työolosuhteiden kehitystä tämän kriisin puitteissa ja he ovat huomauttaneet, että lopelta tämä Open World Council oli jotakin, minkä toimintaa pitäisi harkita uudelleen. Open Work Council tämän kriisin ja mobilisaation tilanteessa ei vaikuta riittävältä foorumilta. He kiinnittävät meidän huomiomme myöskin siihen, jakoon, joka työpaikkojen syntymisessä on. Huomaamme, että eroja on eri ikäryhmissä, Tarkoitan, että 30-40-vuotiaat ovat kärsineet kaikkein suorimmin tästä kriisistä. He vahvistivat sen mielikuvan, joka meillä oli, eli sen, että kaikkein haavoittuvaisimmat työntekijät olivat ne, jotka ensimmäisenä kärsivät kriisistä. Ja lopultakin me keskustelimme mahdollisuudesta tehdä interventio eurooppalaisen viikon puitteissa. Eurooppalaisen talouden ohjausjakson puitteissa ja me voisimme mobilisoitua erityisesti sen suhteen, kuinka tätä talouden ohjausjaksoa käytetään eri jäsenmaissa kun on kyse kysymyksistä, jotka koskettavat meidän toimialaamme. Tässä oli muutamia huomioita, joita halusin tehdä jo, ja tietenkin saatte yhteenvedon, joka on paljon yksityiskohtaisempi, saatte sen kirjallisesti. Mutta tämä oli nyt tällainen tuoreinen tietojen esittely. Sitten kolmas kohta. Vai haluatteko lisätä jotakin tähän? Olkaa hyvä. Shortly, the, the... Ihan lyhyesti. Alustukset olivat erinomaisia. Koko vierailu oli hyvin intensiivinen ajatellen kaikkia aineistoa, keskustelua, jota kävimme. Erityisesti minun teki vaikutuksen alustus, joka liittyy Clip-ohjelmaan, joka on nyt saatu loppuun. Se liittyy maahanmuuttoon. Ehkäpä valiokunta voisi siihen aiheeseen palata jossain vaiheessa. Esitinkin jo, että Brysselissä oleva säätiön edustaja voisi toimittaa meille jotain tietoa ohjelmasta jäsenille valiokunnassa. Näin voitaisiin vähän parantaa meidän ymmärrystämme asiasta. Tuo on aika uudenlaista innovatiivista ajattelua, mitä siellä harjoitetaan. Merci, tout à fait exact. Alors, euh, au point... Kiitoksia, tämä on aivan totta. Sitten äh, kohta kolme. Ehdotan, että hyväksymme pöytäkirjan kokouksista 13.14. huhtikuuta. Tässä oli huomautettavaa. Eli se on siis päätetty. Sitten kohta neljä. Eli tämä on Verkanope Fontanien mietintö koskien komission viidettä kohesiokertomusta ja kohesiopoliittista strategiaa vuoden 2013 jälkeen. Ennen kuin annan esittelijälle puheenvuoron, haluaisin jo kiinnittää huomionne, mitä tulee regivaliokunnan mietintöön, jonka on laatinut kollegamme Markus Piper – Siinä on kappale, joka koskettaa juuri mondialisaatiota. Ja mielestäni se on hyvin ongelmallinen kappale, sillä kun luemme työjärjestystä, tunnustan kyllä, että tässä on olemassa tällainen horisontaalinen toimivalta heidän valiokunnallaan. Heillä on mahdollisuus käsitellä tällaisia kysymyksiä sitä huolimatta ei ole koskaan kuitenkaan varkis, tarkistettu sitä asiaa, että juuri tämä kohesiokysymys kuuluisi heidän toimialansa piiriin. Eli haluaisin nyt, että tarkistamme tämän kysymyksen, mutta annan teille puheenvuoron, voitte esitellä tarkistukset, joita on esitetty teidän mietintöönne. Kiitoksia rouva puheenjohtaja. Minä haluaisin kiittää äh, la colaboración de los ponentes en... haluan kiittää varjosittelijöitä. 99 tarkistusta on tehty kaiken kaikkiaan lähes oikeastaan enemmän kuin puolet on pysty huomioimaan kahdeksaan kompromissitarkistukseen. Siellä on uusi kohtakin tullut. Minun mielestäni me olemme pystyneet huomioimaan enemmistön näistä tarkistuksista niiden sisällön. Mitä se tulee näihin muihin tarkistuksiin, käytännössä kaikki voidaan kyllä hyväksyä ja ne täydentävät tekstiä, myös kompromissitarkistuksen tekstiä. Mielestäni olemme tehneet hyvin tyydyttävällä tavalla työtä vielä uudelleen kiitokset kaikille ryhmille, avustajille, asiantuntijoille, jotka ovat tehneet uutterasti töitä. Hyvän tuloksen hyväksi. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Euh, merci, euh, Kinga. Kiitoksia, Kinga Kongs. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Minäkin haluaisin kiittää esittelijää. Se oli erittäin hyvää yhteistyötä ja tuloksekastakin sellaista. Loppujen lopuksi mielestäni saimme aika tasapainoisen mietinnön huomioon kaikki näkökohdat, jotka liittyvät työllisyyteen tai sosiaaliseen osallisuuteen kohesiopolitiikassa kaikkiin tarkistuksiin perustuen. Kompromissitarkistukset myös mukaan lukien. Mikä oli tärkeää, oli jotenkin saada kytkös 2020 strategiaan tässä kohesiopolitiikassa. Siksi siinäkin mielessä tämä on tasapainoinen mietintö. Yksi suullinen tarkistus kyllä on tulossa, joka enemmän tähdentää vielä näitä esityksiä, joita toki tuemme. Siinä vielä enemmän tähdennetään, että ja meillä olisi sosiaalirahasto, joka on vielä näkyvämpi ja olisi vielä tärkeämpi. Varmasti olemme kaikki samaa mieltä tästä, että se voisi kyllä auttaa surevaliokuntaakin, kun rahoitusnäkymiä ehkä sielläkin käsittelevät niin, että sosiaalirahastokin on riittävän näkyvä, saa riittävästi rahoitusta – ja tavoitteetkin huomenna 2020 strategiassa. Kiitoksia vielä kerran. Pervanso mainitsikin, että meidän pitäisi vielä selventää näitä näkökohtia, jotka liittyvät globalisaatiorahastoon. Se tuli esille regivaliokunnassa. Kiitoksia kauheasti. Ähm, Madame Hirsch, puis Madame Schröter. Rova Hirsch, olkaa hyvä. Madame Chair. Äh, on behalf of our ALDE shadow... Meidän Julis Minovan johdolla haluaisin kertoa muutaman huomion asiasta. Ensinnäkin minä haluaisin kiittää esittelijöitä eh, hyvästä työstä ja näistä kompromisseista, joita on esitetty. Eh, kompromissi C, joka liittyy haavoittuviin ryhmiin, niin sitä haluaisin sanoa, että viides kohesio raportti komissiolta vuodelle 2020. Tämä on hyvin tärkeä työllisyyden kannalta, kilpailukyvyn kannalta ja sen vuoksi, että päästään 2020 tavoitteisiin. Täällä on hyvin paljon sellaisia edellytyksiä, jotka liittyvät parempiin koordinaatioihin näiden rahastojen välissä näkyvyyteen ja myöskin ESFn eh, rahoituksen jakoon ja rahoitustaakkaan. Meillä oli erittäin hyvä keskustelu esittelijän ja muiden ryhmien kanssa ja me äänestimme tämän puolesta. Äh, Madame Schröter. Rouva Schröter, sitten Rouva timmer. Ja, vielen Dank. Kiitoksia. Minä haluaisin myöskin vahvistaa sen, mitä kollegat täällä ovat jo todenneet. Meillä oli erittäin hyvät neuvottelut, meillä oli hyvin avoin esittelijä ja me pystyimme todellakin löytämään hyviä ratkaisuja. Minä kiitän myös tästä suullisesta tarkistuksesta, että se on otettu huomioon. Se on erittäin oleellinen osa tätä mietintöä. Minun mielestäni on tärkeää, että me olemme löytäneet yhteisen sanamuodon. Ja muilta osin sitten voin sanoa, että me puolestamme tuemme kompromissia. Joten tässä varmasti äänestystulos tulee olemaan hyvä. Ähm, Madame Zimmer. Timmer. Ähm, ja, recht herzlichen Dank. Äh, Sydämelliset äh, kiitokset äh, tästä työstä, joka valiokunnassamme on tehty viidennestä kohesioraportista. raportista. Te olette tässä onnistuneet eh, sitomaan ryhmät yhteen näiden kompromissien osalta ja minun ryhmäni B, E ja H, H tarkistuksessa näkyy myös meidän ryhmämme jälki. Minä haluaisin erityisesti kiittää tästä työstä. Me olimme ryhmänä Olemme vetäytyneet kompromissista A, koska se ei vastaa meidän käsityksiämme asiasta. Ja muistutan siitä, että me halusimme selventää sitä, että kohesiopolitiikka on politiikkaa, joka on tällaista yksilökohtaisempaa, eikä se liity pelkästään strategia 2020 täytäntöönpanoon. Tässä on mietintö, jossa on hyvin monenlaisia näkemyksiä äh, valiokunnan sisällä. Ja se, että tämä on jäsenvaltioiden asia, niin mm, siksi minun mielestäni tämä lausunto menee vähän liikaa tähän ehdollistamisen suuntaan. kun on näitä tiettyjä edellytyksiä, jotka liittyvät 2020 strategian täytäntöönpanoon, niin siitä katsoen me voimme 89 tarkistuksen hyväksyä, mutta meillä on kuitenkin, eh, vap, annamme vapaat kädet äänestyksessä. Tästä on nyt kysymys siitä, että mikä sosiaalirahaston rahoituksen määrä olisi. Princesse de Rosa, puis Thomas Mann. de Bozard, puis Thomas Mann. Comment on... Yleisempi kommentti globaalista rahastosta, kun se äskenkin jo mainittiin tämän mietinnön yhteydessä. Mielestäni varsinkin tämän valiokunnan ja parlamentin ylipäätään pitäisi olla hyvin varovainen, kun se puuttuu rahastoon ja siihen rahoitukseen. Minun mielestäni meidän pitäisi oppia jotenkin, miten oppia menneistä. Mutta kun Eurooppaa nyt syytetään kriisistä, työttömyydestä, kaikista vitsauksista maailmalla, niin tämä rahasto ja mitä tuloksia siitä on koitunut työtä tekeville, niin se on oikeastaan ainoa suoraa tukea, jota on pystytty osoittamaan sen hyväksi, etteivät ihmiset menettäisi työpaikkoja, jos ovat menettäneet saatu tukea. Olkaapa hyvin varovaisia siis kaikissa ryhmissä, miten käsittelet globalisaation rahastoa. Jos me viemme pohjaa siltä, niin sitten me kyllä myös rapautamme sitä tukea, jota me olemme antaneet nuorille työttömille esimerkiksi Euroopassa. Thomas Mann. Thomas Mann. Merci, Madame la Présidente. Euh, Kiitoksia rouva puheenjohtaja. Veronika. Minä haluaisin kiittää Veronikaa tästä hyvästä työstä ja nyt voidaan huomata, että kun kaikki ryhmät ovat tässä mukana, niin tulee aika huvittaviakin kompromisseja. Mutta kuitenkin tässä tuntuu siltä, että ryhmät ovat mukana, kun ajattelemme minkälaisia eroja, näkemyseroja meillä oli ja kun katsomme mitä, mitä saavutimme, niin tähän taakse todellakin saadaan varmasti hyvä äänestystulos. Tässä 2020 strategia ei liity pelkästään kasvuun, vaan tähän liittyy myöskin työllisyysnäkökohdat. Jos me nyt operatiivisia ohjelmia saamme luotua, joita voidaan myös käytännössä soveltaa, ja jos saamme kevennystä ja yksinkertaistamista syntymään, niin se on asia, johon pitäisi ryhtyä. Tämähän on tällainen koko kansan projekti Euroopassa. Tässä on hyvä vakaa pohja nyt työlle. Sitten vaikutusindikaattorit. Me olemme todellakin hyvin paljon liikkuneet hyvään suuntaan ja koska meillä on yhteistä halua eh, saada jotakin yhteistä aikaa, niin meidän täytyy aloittaa aivan konkreettisesti. Kiitos. Euh, Oikein hyvä, Ruoisteli. Haluatteko tehdä yhteenvedon? Monet kiitokset. Todellakin olemme pyrkineet huomioimaan kompromissien sisällön ei se aina helppoa tietenkään ole, mitä sitten tulee Zimmerin tarkistukseen, niin siinäkin me pyrimme huomioimaan sen ilman, että siinä kuitenkaan sitten vaikutetaan yleiseen kompromissiin ja sen sisältöön. Kyllä, ehkä sen voidaan katsoa, kyllä kai se on sovitettavissa, mutta kompromissin ei enää voida koskea. Me pyrimme sitä kohentamaan niin, että olikohan se kymmenen Zimmerin tarkistus, mutta sitä nyt ei sellaisena voitu ottaa enää siis laajentamaan muita. Vielä kiitokset kaikille ryhmille tehdystä työstä ja siinä se onkin sitten. Kiitos. Um, merci, um, Madame Fontanier. Kiitoksia Rova Fontanier, eli Eli me tarkastelemme näitä kompromisseja ei ole äänestämme niistä pian, mutta sanoisin jo, haluaisin toistaa tämän varoituksen siitä, kuinka tässä asiassa on tulossa äänestys torstaina. Ja se koskettaa myöskin meidän valiokuntamme. Haluaisin muistuttaa teitä siitä, että parlamentti ja Lissabonin sopimus mitä tulee tähän globalisaatiorahaston luomiseen, tilanne tässä ei ole selkeä, eli haluaisin pyytää teitä, että te tarkastelette tätä asiaa ja korostatte tätä kollegoidenne piirissä, että tätä tarkastusta voitaisiin vetää pois, sillä tässä nyt ei ole alueellisten asioiden valiokunnalla ei ole tässä kompetenssia käsitellä tätä asiaa. Ja jos me annamme tällaisen kappaleen jäädä tähän herra Piperin mietintöön regiovaliokunnassa, se tarkoittaa sitä, että me ajattelemme, että regiovaliokunta saa ajatella, että heillä on toimivaltaa käsitellä mondialisaatiota. Ja näin ei voida tehdä, näin ei voi olla. Eli pyydän, että todellakin otatte yhteyttä herra Piperiin ja minä pyrin omalta osaltani saamaan herra Lamassuuren liikkeelle, sillä hänellä on tässä toimivaltaa, mitä tulee budjettivaliokunnan alaan. Ja sitten haluaisin puheenjohtaja Leinen, joka käsittelee siis valiokuntien välisiä toimivaltakysymyksiä, yritän saada hänet myöskin mukaan tähän asiaan, sillä minä nyt todellakin pidän tätä tärkeänä ja haluaisin saada kaikki mukaan tähän. Ihan vaan puheenjohtaja. Esitän toiveen, että kaikki, pyritään välttämään kaikkia vaikeuksia, jos Veronika ehkä saada aikaan sopimuksen hieno juttu olisi, mutta minä tuen tässä puheenjohtajaa, ettei menetettäisi tilaisuutta, ettei tästä tule valiokuntien keskeiseen toimivaltakysymyksiin mitään haittaa. Kiitoksia. Bien. Eh, hyvä, kiitoksia. Ennen kuin siirrymme seuraavaan kohtaan esityslistalla, haluaisin palata hiukan taaksepäin, sillä äsken tiedonantojen yhteydessä unohdin mainita, että kollegamme Elisabeth Lind on palannut piirimme Haluaisin toivottaa hänet tervetulleeksi takaisin. Olemme hyvin huolissamme, minä olin hyvin huolissani ja haluan siis toivottaa teidät tervetulleeksi takaisin. Euh, Me saavumme sitten seuraavaan kohtaan, jossa kollegamme Edith Bauer on lausunnon laatijana. Tässä on kysymyksessä rakenne rahastojen ja kohesiorahastojen varojen käyttö. Me tarkastelemme näitä tarkistuksia. Euh, étant entendu que euh, dans le cadre de ce rapport, euh, nous sommes... Ja tässä äh, tämän äh, mietinnön osalta meillä on yhteistyötä valiokuntien välillä. Köszönöm szépen, elnök Azt is köszönöm, hogy... Kiitoksia, puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää tästä mahdollisuudesta puhua näistä kahdesta mietinnöstä yhteensä, koska ne ovat kytköksissä kiinteästi ja se on nähtävissä myös tarkistuksista. Nimittäin osa niistä, niistä liittyvät lausuntoon ylipäätään näihin ongelmiin joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta. Nyt puhutaan vain esteistä enemmänkin varojen käytössä. Kollegat ovat kuitenkin aika väljästi tulkinneet nämä kysymykset ja siksi on tullut sinne paljon muitakin tarkistuksia, jotka enemmänkin liittyvät Veronikan mietintöön, ei niinkään minun lausuntooni. Huolimatta tästä minä nyt sanoisin, että valtaenemmistö tarkistuksista, kiitos muuten kollegoille niistä, laajentaa mietintöä. Ne täsmentävät paikkapaikoin lausuntoa. Toisin sanoen voin sanoa, että valtaenemmistö niistä voidaankin hyväksyä. Mutta siellä on kuitenkin

58, 63 ja meillä on tarkistuksia, jotka tuovat uutuuksia, mutta eivät välttämättä niihin kohtiin, joista kollegat ovat puhuneet. Siksi olenkin kääntynyt niiden kollegojen puoleet, jotka ovat tässä edellisen tyyliin toimineet ratkaisun löytämiseksi. Totta kai tämä liittyy näihin kytköksiin kahden aiheen välillä, että tänne on tehty hyvin samantyyppisiä tarkistuksia, jopa ihan samoja sekä Veronikan mietintöön, et, lausuntoon että minun lausuntooni. Eli tässä täytyy löytää kompromisseja niin, että se yksi menee yhteen ja toinen toiseen. Hyvin vähän on sellaisia tarkistuksia, jotka menevät sitten tämän yli tai ohi. Kun ajatellaan, että kyse on nimenomaan lausunnosta. Niitä kaikki ei siis voida huomioida lausuntoon. Niitä on joitakin todellakin. Olen tässä yhteydessä tarkistuksia niiden tiimoilta. Qui demande la parole? Haluaako joku puheenvuoron? Madame Papadopoulou. Yes, thank you very much. Kiitoksia. Minä olen Varjo esittelijä SD-ryhmästä ja minun täytyy sanoa, että me olemme lukeneet nämä 66 tehtyä tarkistusta minä olen itsekin tehnyt yhdeksän suullista tarkistusta. Me haluamme keskustella tästä Roa Bauerin kanssa, jotta me voisimme tiet- nähdä, kuinka nämä tarkistukset eh, voidaan ottaa mukaan. Tarkoitushan on parantaa sosiaalirahaston toimivuutta näinä vaikeina aikoina, kun eh, talouskriisikin elämään vaikuttaa. Me oman ryhmämme puolelta eh, haluaisimme keskittyä makroalueisiin ja muihin alueisiin, joissa pitäisi ottaa täysi hyöty esiin näistä rahastoista. Täytyy myöskin olla joustoa ja pitäisi myös katsoa, kuinka ESF tulevaisuudessa täytäntöön pannaan. Täällä on hyvin paljon ryhmiä, joilla on hyvin huono tilanne, joten me odotamme tällaista keskustelua, jossa me voimme katsoa, miten tarkistuksemme voidaan ottaa mukaan. Siis nämä, nämä suulliset tarkistukset, ne ovat, tulevat sitten osaksi muita tarkistuksia. Kiitos. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? les autres, sont, les autres rapporteurs fictifs ne sont pas... Niin, täällähän, täällä ei ole mm. nyt esittelijöitä paikalla. Ah, Thomas Mann, anteeksi. Niin, aivan lyhyesti, rouva puheenjohtaja. Me olemme käsitelleet nyt tätä aihetta, joka oli myös Veronikan lausunnossa. Erit Bauer on viitannut aivan oikein siihen, että näillä lausunnoilla on tai siis näillä mietinnöillä on omat yhteytensä. Tässä ei ole pelkästään lausunnosta kysymys, vaan tässä on merkittävämmästä työstä kysymys. Meidän, meidän täytyy aina työllisyysvaliokuntana olla mukana ja muiden valiokuntien täytyy ottaa huomioon se, mitä me olemme asioista mieltä. Joten me emme tee vain mitään pikkulausuntoa, vaan tällainen tasa-arvo ja tasapainoisuus, joka tässä on kyseessä, on tärkeä asia. Us- joskus on sellaisia asioita, eh, jossa meillä on tietyt eh, kohderyhmät tai alueet, eivätkä nämä asiat liity välttämättä alueeseen, vaan meillä on kohden ryhmät, jotka täytyy ottaa työssä huomioon. Ja tämä onkin eh, hyvin tärkeä asia ja se onkin nyt hyvissä käsissä. Kiitoksia paljon. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Kaikki on siis hyvin. Kukaan ei pyydä puheenvuoroa. Eli Rova Bauer, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. No, eipä tähän paljon enää lisättävää ole. Joka tapauksessa Voin vahvistaa vain sen, että olen yhteydessä varjoesittelijöihin. Jos nyt on välttämätöntä, niin tarkistustenkin tekijöihin olen yhteydessä. Joka tapauksessa olemme saaneet aikaan hyvää yhteistyötä myös toimivaltaisen valiokunnan ja mietinnön tekijän kanssa. Ei siinä ole ollut mitään ongelmia. Ehkä jotain hankaluuksia on ollut siinä, että on ollut hyvin paljon esteitä käy varojen käytölle. Niitä aina putkahtaa esille. Nimittäin samoja ongelmia on ollut sekä rakennerahastossa että sosiaalirahastossa. On hyvin vaikea löytää ratkaisukeinoja täytyy siis tämä teksti hyväksyä sellaisena, muuten tulee käsitteellistä sekannusta. Täytyy löytää oikeat ratkaisumuodot. Me omalta osaltamme pyrimme siihen, että teksti saadaan hyväksytyksi meidän valiokunnassamme ja se kaikki huomiota siis sellaisenaan sitten toimivaltaisessa valiokunnassa. Paljon kiitoksia. voisimme ehkä hyväksyä Rova Papadopouloksen tarkistukset. Tässä ei varmasti ole mitään erityisiä ongelmia. Hyvä, eli kaikki ovat nyt varmoja ja tulee tämän keskustelun pohjaan kompromissi, joka esitetään 15. kesäkuuta. Ja me äänestämme siitä sitten 16. kesäkuuta. Eli olemme nyt päättäneet tämän kohdan. Siirrymme kohtaan kuusi. Ja siirrymme tarkastelemaan mietintöä, jonka kollega De Rossa on tehnyt yleishoidollisten sosiaalipalveluiden tulevaisuudesta. Siinä on 282 tarkistusta, joita on esitetty. Olkaa hyvä esittelijä. Uh, yes, uh, two... Niin, 285, 37 kohtaan. Hehe. He. Kivoja lyhyitä kappaleita minä olen kuitenkin kirjoitellut, mutta kylläpä muuttuivat pitkiksi. No, joka tapauksessa nyt tiedämme, että äänestystä ei toimitetakaan huomenna, vaan kuudes päivä kesäkuuta. Kuudes kesäkuuta sitten maanantaina täysistunnossa. Jos tulevien viikkojen keskustelut johonkin johtavat, niin toivottavasti saamme lyhyen äänestyksen niin, että sovinto vain syntyy ensin. Mutta kuitenkin yhteistyö tähän mennessä on ollut hyvää. Väistämättä on totta kai yksilöity erimielisyyksiäkin. Kaikkia ei voida selvittää, mutta aika paljon voidaan vielä ratkaista. Korostaisin kuitenkin sitä, että tässä mietinnössä on kyse yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen tulevaisuudesta. Ei tässä ole vain yleiskatsaus siihen, mitä nämä ovat, miten hyviä ja niin päin pois. Ja miten taataan, että yleishyödyllisillä sosiaalipalveluilla olisi jonkinlainen tulevaisuus edessä. Minä vetoan kaikki varjoesittelijöihin ja jäsenikin, että tämän pitäisivät mielessä. Jos ei tässä, jos ei tässä esitetä mitään jatkoa ajatellen, niin ei ole mitään järkeä tällaista laatiakaan, kun aika ajoin tulee vastaan tilanne, jossa näitä on käsitelty. Saimme aikaan myös foorumiinkin, se on ollut erittäin hyväkin foorumi. Siinä on pystytty yksilöimään tarpeita, mutta meillä ei kuitenkaan ole mekanismeja, joita voitaisiin yhteensovittaa niitä toimenpiteitä, joita tarvittaisiin YHS-peitten kohentamista. Siksi minä olen korostanut tässä mietinnössä paljon korkean tason työryhmää. Nimittäin siinäpä meillä olisi mekanismi, jonka myötä päästäisiin tästä jamasta eteenpäin, varsinkin nyt kriisin aikoina, kun YHSP ovat paineiden alla. Minä toivon, että huomisiltaan mennessä olen pystynyt toimittamaan toisen version jo kompromisseista. Olen luonnokset jo toimittanutkin ja myös luonnoksen äänestysluettelosta kaikille varjoesittelijöille ja kaikille, jotka ovat tarkistuksia ylipäätään tehneet. Kahden kesken olen ollut myös yhteydessä moniin ja sen pohjalta vielä teen uusia tarkistuksia kompromisseihin vastauksiin perustuen saatetaan ne päätökseen ensi viikon alkuun mennessä niin, että hallintopuolella voidaan ne kasata kuntoon asianmukaisella tavalla ja saada ne äänestysluettelotkin valmiiksi seuraavaa maanantaita varten. En minä tiedä, onko tässä mitään muutakaan sanottavaa enää, paitsi että edelleen olisin kovin halukas löytämään, mikäli vain mahdollista, järkeviä kompromisseja. Siellä on ehkä pari kohtaa vielä. On esimerkiksi huolta viittauksista oikeudellisiin kysymyksiin, oikeusvarmuuteen. Kaiken kaikkiaan meidän täytyy kuitenkin ottaa huomioon se, että komissio jo tarkastelee asetusta, joka liittyy palveluiden tarjoamiseen. Kyse on myös valtion tuista. Ja minä uskon, että varmastikin tässä tulee muutoksia vielä asetuksiinkin. On erittäin tärkeää, ettei tässä omiin poteroihimme juututa puolesta tai vastaan, vaan täytyy jotenkin siinä se ylittää, ettei koituisi ongelmia kellekään ryhmälle. Vielä täydentäisin kerran, kun Thomas Mankin nyt on paikalla, viittaan tarkistuksessa, jos teet selväksi, että millään muotoa halua mitään puiteasetusta neljä ja 14 artiklaan, ja siellä on tarkistus myös vihreiltä, jossa sanotaan, että hyvä juttu, katsotaanpa, että saataisiin puiteasetus. Huomannette että mietinnöstäni että en viitannut puiteasetukseen itse mietinnössä. Minulle noin poliittisesti ajatellen puiteasetus kyllä tarvitaan viime kädessä, mutta siihen en tästä, tästä tässä mietinnössä. Varmasti kun hyvää tahtoa vain on, niin löydetään joku ratkaisu. Minun ryhmäni kyllä haluaisin viittauksen myös puiteasetukseen mietinnössä, mutta kuten totesin, mutta minä nyt pyrin löytämään kultaisen keskitien sellaista kielenkäyttöä, jonka myötä voitaisiin ylittää tämä kuuma peruna keskusteluissa. Keskittyä siihen, mitä meidän oikein pitäisi tehdä ihan tämän päivän oloissa sen takaamiseksi, että YHSP tarjotaan jäsenvaltiossa, koska ne pääasiassa ovat vastuussa niistä. Että löytyy varoja, riittävän joustavia, käyttäjäystävällisiä niin, että käyttäjälläkin on jotain sanansijaa palveluihin ja niiden kehittämiseen. Ajatella myös Lissabonin sopimuksen vaikutuksia, että kaikkien oikeuksia kunnioitetaan. Kyllä on hyvät mahdollisuudet saada parlamentista aikaan hyvä tarkistus. Joka tapauksessa parlamentin täytyy tarttua tähän mahdollisuuteen, kun ajatellaan, että komissiolla on oma koordinoiva roolinsa. Ja käytettäisiin myös parlamentin asiantuntemusta tällä saralla. Kuultaisiin sidosryhmien jäsenvaltioissa. Eli kyllä minä uskon, että saamme hyvän mietinnön aikaan. Minun aikomukseni on kuitenkin tämä varmistaa. Ja tiedän, että yhteistyö on ainakin taattu eri ryhmien kesken. Kiitos. Ähm, Madame Bastos, puis Madame Linda. Rova Bastos sitten Linda. Muito obrigada, Sr. Presidente. Gostaria de começar por... Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Haluaisin aloittaa kiittämällä kollega De Rossaa, joka on taas selvittänyt mielipiteensä tästä arkaluonteisesta asiasta, joka koskettaa yleishyödyllisiä sosiaalipalveluja. Ja hän on valmis tekemään töitä, jotta saisimme aikaan sellaisen muotoilun, joka kattaisi koko alan ja saisi meidät eteenpäin ilman, että liian suuria mielipiteiden eroavaisuuksia olisi näiden palveluiden roolista eri alueellisella, paikallisella ja kansallisella tasolla haluaisin puhua erästä asiasta, joka meille on avainkysymys tässä. Nämä yleishyödylliset sosiaalipalvelut, miten ne määritellään? Meidän mielestämme tällaiset palvelut ovat melko tarkkoja toimialaltaan. Ja me haluaisimme kunnioittaa tätä periaatetta. Siksi mielestämme ei ole tarpeen tehdä mitään puitesääntöjä, jotka toisivat uutta lainsäädäntöä näiden palvelujen rahoitukseen, toimintaan tai koordinointiin. Me olemme sitä mieltä, että nämä sosiaalipalvelut ovat erittäin tärkeitä kun taistellaan sosiaalista ekskluusiota vastaan tai erilaista ihmisten tukemista ajavaa palvelua. Nämä palvelut koskettavat ihmisten jokapäiväistä elämää. Ja kun keskustelemme näistä asioista, meidän täytyy ottaa huomioon se aina, että pääsy näihin palveluihin täytyy olla universaali ja ihmisten täytyy olla tasa eriarvoisessa asemassa, mitä tulee pääsyyn näihin palveluihin. Nämä ovat ne pääasiat, joiden suhteen olemme käyneet keskusteluja kollegoiden kanssa, olemme pyrkineet saamaan aikaan sen, että tiettyjä erimielisyyksiä voitaisiin poistaa, erityisesti mitä tuli näihin asioihin. Nyt kompromissiehdotukset, jotka ovat vielä väliaikaisia, pyrkivät käsittelemään erittäin tärkeitä tarkistusehdotuksia, joita on nyt esitetty. Erimielisyyksiä on kompromissi B, C, H, G ja L suhteen. Myöskin O ja R suhteen on erimielisyyksiä, eli meidän täytyy tarkentaa asioita näissä kohdissa uskon, että meidän pitäisi käydä uudelleen muotoilut läpi. On erimielisyyksiä, mitä tulee näihin task force-kysymyksiin. Meidän mielestämme tämä mekanismi on ehkä liiallinen. Me voisimme luoda foorumin, jossa seurattaisiin etenemistä ilman, että meillä olisi liian raskasta ja joustamatonta rakennetta – Meillä on ollut erittäin hedelmällisiä kokouksia ja odotamme lopullisia kompromisseja. Kollegat ovat tänään antamassa mielipiteitään ja sitten voimme tehdä tiettyjä muutoksia niihin kohtiin, jotka ovat ehkä ristiriitaisempia kuin toiset niiden suhteen meidän pitäisi löytää yhteinen kanta tai yhteinen pohja, jota pääsisimme näistä erimielisyyksistä yli ja me seuraamme esittelijän töitä. Kiitoksia. Monsieur Thomasman. Roolin sitten Thomasman. Yes, thank you very much. Kiitoksia kovasti. Kiitoksia herra Rosas, että ette ottaneet puiteasetusta mukaan. Alde on aina vastustanut puite direktiiviä, kuten kansanpuoluekin. Mutta varjo sitten on pitänyt minua puhumaan hänen puolestaan, herra Benamien puolestaan. Hän totesi, että hän voi tukea paljonkin asioita, mutta on jotakin täsmällisempi kysymyksiä, varsinkin yksi arkapaikka, jossa ei ehkä löydy yhteistä säveltä. Voi olla kyse teknisistäkin asioista. Hän sanoo myös, että hän uskoo, että me olemme jo aloittaneet kompromissien tiimolta esitellen kanssa rakentavan työn. Nyt täytyy vain jatkaa niitä työstämistä. Aldelle kompromissit jakautuvat kolmeen ryhmään. Monet kompromisseista kyllä sopivat jo nykyisilläänkin, mutta joissakin esitämme uutta sanamuotoa niin, että Aldekin niitä voisi tukea. Lisäksi on joitakin G, I, L, N, Q, S, T, U, V, X ja Z, Z jotka eivät nykyisellään ole kelvollisia. Sitten kun meillä nyt on lisäaikaakin tullut, niin pitäisi käyttää sen hyväkseen niin, että saadaan aikaan johdonmukainen hyväksyttävissä oleva teksti. Hän haluaa jatkaa työtä kompromissien parissa esittelijän kanssa ja muiden varjojen kanssa. Kiitos. Thomas Mann. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Kiitos puheenjohtaja. Minun mielestäni kollega De Rossan kanssa meillä on eroja, mutta täytyy muistaa, että me haluamme kuitenkin sosiaalista yhteenkuuluvuutta nimenomaan alueellisesti. Me haluamme myöskin taloudellista yhtenäisyyttä Euroopan unioniin luoda. Ja meillä täytyy olla sellainen direktiivi, että jonka mukaan jäsenvaltiot itse kantavat vastuutaan on välttämätöntä, että subsidiariteettiperiaatetta käytetään. Meillä on hyvin paljon toimivaltaa ja me käytämme sitä eri tavalla. Mutta kuitenkin pitäisi huolehtia siitä, että sosiaalisesti tasapaino säilyy. Me haluamme, että alueellisilla viranomaisilla on mahdollisuus hoitaa nämä asiat Meillä täytyy olla yhteiset puitteet Euroopassa lainsäädännöllisesti. Ei, siis olen kyllä samaa mieltä, että me haluamme olla joustavia ja me haluamme toimia siten, että annamme monia hyviä vinkkejä viranomaisille, jotka täytäntöönpanosta eh, huolehtivat eh, emmekä halua minkäänlaisia suuria eroja syntyvän. Erät kompromissit ovat hyväksyttäviä, mutta toiset kompromissit ovat ehkä sellaisia, että niitä pitää neuvottelussa, niitä täytyy neuvotteluissa vielä kohentaa. Ei ole kysymys, mistä ratkaista A tai B, vaan meidän täytyy päästä sellaiseen tilanteeseen, jossa kompromissit voidaan toteuttaa sillä tavalla, että alueen viranomaiset, joille tämä vastuu kuuluu, saavat siihen sen hoitamiseen välineet. Ei mitään pakkoharmonisointia, sitä me emme halua. Ja tällä tavalla tätä me tuemme ja tässä onkin yhteinen pohja sitten työlle. Täällä on hyvin paljon tarkistuksia tehty ja tietenkin erilaisia käsityksiä on vali, valiokunnille on tyypillistä, että järkeviä kompromisseja pystytään luomaan kuitenkin, vaikka näkemykset alun perin ovatkin eriäväisiä. Kiitoksia. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Ennen kuin annan esittelijälle puheenvuoron, haluaisin kiinnittää hänen huomionsa kahteen asiaan. Uskon, että hän tietää ne ja niissä oli erityisiä vaikeuksia – Mutta minun huomioni on kiinnitetty siihen asiaan, että tietenkin luonnollisesti Euroopan parlamentti ei voi esittää vaatimuksia komission eri palvelujen suhteen. Me olemme yhteydessä komissioon itseensä ja tämän saman hengen mukaisesti kappaleessa 30, mitä tulee yleishyödyllisten sosiaalipalveluiden foorumiin, joka on siis tässä aloitteessa käsitelty asia. Me tässä toivomme, että seuraava foorumi järjestettäisiin parlamentissa, ja siis tämä tarkoittaa sitä, että me tämä valiokunta ottaa sen toimivallan järjestää tämä foorumi, ja siis näinhän ei aivan voi olla. Eli meidän pitäisi nyt eh, siis tehdä tähän muutos niin, että käy ilmi, että parlamentti-instituutiona on se taho, joka järjestää tämän foorumin. Sitten mitä tulee oikeudellisiin asioihin, en usko, että näissä on erityisiä ongelmia. Annan teille puheenvuoron, että voisitte tehdä yhteenvedon olisi ehkä hyödyllistä, että osoitatte meille myöskin sen, mitä tulee kompromissitarkistuksiin, kuinka haluatte jatkossa jakaa ne, organisoida työn sihteeristön kanssa niin, että äänestyslista voitaisiin valmistella. Meillä on nyt vähän aikaa 6. kesäkuuta asti ja, ja tarkoitus olisi saada aikaan se, että asiat valmistellaan mahdollisimman hyvin. Yeah. Okay. Well, first of all... No niin, kiitoksia. Ensinnäkin kiitokset kaikille hyvin myönteisistä kommenteista. Siinä on jo hyvä perusta aika hyvä mietinnön laatimiseksi. Työryhmästä, niin olen ikään kuin levy, joka vain toistaa itseään, mutta uskoisin, että on kuitenkin vielä olemassa tarvetta mekanismille niin, että saadaan aikaan myyt, muutoksen dynamiikkaa, muutosta näissä palveluissa. Vaikkakin äh, tarkkailukeskus on mielenkiintoinen ajatus, niin se, että on joku valvoja tai vastaava, niin se ei oikeastaan mitään uutta tuo kuitenkaan, niin siinä vaan päällekkäisyyttä jo sosiaalisen suojelun komitealle ja sen työlle. Ajatellen sen toimivaltaa. Mielestäni jos työryhmän tilalle tulisikin seurantakeskus, niin se ei välttämättä riitä tämän asian hoitamiseksi. Sanoisin kuitenkin, että otsikkoa voidaan muuttaa, mutta ainakin dynamiikan pitäisi säilyä siinä, että saadaan aikaan liikevoimaa. Ainakin sidasryhmät ovat sitä peräänkuuluttaneet paikallisella tasolla, kun ajatellaan sosiaalipalveluiden tarjoajia, viranomaisia, joiden kanssa olen ollut yhteydessä useastakin maasta kansalaisjärjestöjen edustajienkin kanssa. He haluavat jotain sellaista, joka saisi aikaan liikettä ettei se pelkästään jäisi yksittäisiin aloitteisiin. Jotenkin voitaisiin kasata yhteen kaikki sidosryhmät, jotka ovat luomassa yhteisymmärrystä siitä, mitä tarvitsisi tehdä jatkuvalta pohjalta. No nämä oikeudelliset kysymyksen, oikeuden yksikkö on ottanut sille joitakin asioita, mutta ei kai tässä oikeastaan mitään ongelmaa ole ollut. Entäpä sitten mitä parlamentti pystyisi tekemään tai no ei niinkään pystyisi, vaan minkälainen oikeus sillä on järjestää foorumi. On oikeastaan kaksikin syytä. Ensinnäkin ainakin jo toistakin lähteistä olin ymmärtäväni, että on varana se, että foorumi ei enää kutsuttaisi koolla koskaan, ikinä. Siksi pitäisi olla jonkinlainen varmuus siitä, että se järjestetään, koska se on ollut tärkeässä asemassa – keskittyessään palveluiden tarjoajiin. Puheenjohtajavaltio Belgia viimeksi järjestämä foorumi oli hyvä pohja 15 suositukselle, joita pohjalta jatkaa olisi. Ikävä, että jos taas palataan näihin työryhmäajatuksiin, jos meillä on vain sitten nämä samat 15 suositusta seuraavassa foorumissa ja mietitään vain sitä, mitä ei ole viime kahden vuoden aikana saatu aikaan sen sijaan, että vietäisiin eteenpäin asioita. Eli tämä. En tiedä, suuntaako tässä nyt oikeaan, oikealle taholle, mutta eikö parlamentti järjestänyt työllisyysviikkoon pari viikkoa sitten? Se oli ihan vuotuinen tapahtuma. Kyllä tässä on mahdollisuuksia. Ei tässä nyt oikein mikään ole juridisia tai työjärjestyksellisiä ongelmia. No, onko sitten jotain varoja löydettävissä, se on toinen juttu. Mutta ennakkotapauksia kyllä on siitä, että parlamentti tämän tyyppisiä tapahtumia on järjestämässä. Mielestäni olisi erittäin tärkeää, ettei se kuistuisi ajatuksena. Siellä voisi olla yksi kohta, kuten minulla onkin, että se ei välttämättä riitä foorumista, jos kerran vaarana on, että se ei toteudu uudelleen. Ainakin päätös tarvitaan siitä, jos komissio ei siihen tartu, niin parlamentin kyllä pitäisi tarttua tähän. Katsotaan sanamuotoilua, mutta kuitenkin se on välttämätön. Siinä se. Bien. Et donc dans ces conditions... Eli näillä ehdoilla me käymme keskustelun. Anteeksi. Haluatteko palata asiaan nyt vai heti? Niin, tiedän. Eh, tämä mietintö on valmi, valmis. Olen aivan samaa mieltä, mutta tämä Unemployment Week tässä on tärkeä asia, eh, josta on jo puhuttu. Ja minä haluaisin muistuttaa siitä, että koordinaattoreiden joukossa katsotaan tätä tarkemmin. Siis Unemployment Week on sellainen, että se oli sekä Strasbourgissa että täällä ja, ja tämä siis ulkoistettiin tämän järjestäminen, eli meillä ei ollut mitään mahdollisuutta osallistua. Siis tähän pitää pyytää kansalaisjärjestöt mukaan ja myös asianosaiset. osaiset Ja tämä tarkoittaa sitä, että koko onnistuminen, niin eh, sen kuvaavat ne ihmiset, joita tämä nimenomaan koskee. Steven, me todellakin taistelimme aikanamme sen eteen, että me voisimme olla osa tätä prosessia. Ei ole kysymyksessä keskustelu, jota viedään eh, tällä tavalla eteenpäin, Siis Unemployment Week on sellainen, joka kuuluu meille. Meidän täytyisi tähän tarttua, koska mehän edustamme kansaa. Meidän täytyy hoitaa niiden asioita, jotka todella kokevat tämän. Meidän täytyy tehdä enemmän. Eihän se ole hyvä, että, tai siis me voimme antaa muiden puhua, mutta me olemme todellakin asianajajia kansan puolesta. Siksi näin. Ei tässä mitään ongelmaa ole. Tämä on lisäasia ja poikkeuksellisesti meillä on hiukan aikaa, eli mitään ongelmaa ei ole, mutta tämä aloittaa keskustelun nyt uudelleen, sillä Steven Jux haluaa puheenvuoron. Thanks very much. Kiitoksia kauheasti. En ajatellut kyllä pyytää puheenvuoroa, mutta kun tämä nyt putkahti esiin, niin että me voisimme jopa toimia työttömyyden parissa – Usean vuoden ajan olimme mukana järjestämässä työttömyysviikkoa. Sen järjesti ulkoinen taho toski ja sain, annamme tukea. Se kuitenkin osui aina Strasburgin viikkoon. Se nyt ei ollut kauhean kivaa. Nyt on esitys, että me olisimme aktiivisessa sitä järjestämässä ja kokoaisimme kokoon myös kansalaisryhmät, jotka sitä silloin järjestivät. Me voisimme olla siinä moottorina. Kun nyt puheenvuoron sain, kerron vielä lyhyesti sen, jonka Ronsas otti esille julkisten palvelujen työryhmästä. Siitäkin on onnekotapaus olemassa. Puheenjohtaja muistaneet, että jotakin vuosia sitten meillä oli työryhmä tai foorumi, joka perustettiin yritysten yhteiskunnallisesta vastuusta. Me olimme siinä mukana komission kanssa ja se onnistui aika hyvin. Useankin vuoden ajan esittäisin, että että tukisimme Pronsiasin ajatusta. Euh, Oikein hyvä. Ellei kukaan muu esitä huomautuksia, päätämme tämän kohdan esityslistalla. Ja Me tulemme keskustelemaan kompromissitarkistuksista ja äänestämään kuudes päivä kesäkuuta, kun meillä on ylimääräinen kokous Strasbourgissa. Alors, euh, nous en venons au point euh, 7 euh, de l'ordre du jour. Sitten siirrymme kohtaan seitsemän esityslistalla. Ja siirrymme nyt sitten toimivaltakysymyksen koskien budjettia vuodelle 2011, josta jo mainitsin. Haluaisin kiittää niitä kollegoja, jotka ovat esittäneet tarkistuksia, sillä suurin osa tarkistuksista on erittäin hyödyllisiä ja tekee mahdolliseksi täydentää monia asioita, jotka ovat tässä lausuntoluonnoksessa. Eli mitä tulee meidän Mähkinin tarkistukseen numero yksi, olen sen puolesta, siinä ei ole mitään ongelmia. Mitä tulee tarkistukseen numero kaksi, jonka on esittänyt Madame Figueredo ja herra Leerikke, olen myöskin sen puolesta. Se käsittelee se käsittelee siirtotyöläisten työolosuhteiden tutkimista. Ja meillä on siis pilottiprojekti käynnissä, mitä tulee lähetettyihin työntekijöihin. Se on aloitettu vuonna 2010 ja saamme sen tuloksia tämän vuoden lopussa. Ja kun ajatellaan tätä, voidaan varmaankin ajatella, että esitetty tarkistus antaa valiokunnalle mahdollisuudet seurata ja toteuttaa tätä siirtotyöläispakettia ja sen ehtoja. Uskon, että tämä asia voisi todellakin rikastuttaa meidän mietintöämme. Ne tulee sitten tarkistus kolmeen, Rouva Harkinin tarkistukseen. Se käsittelee edelleen tätä ajatusta, että kun tarkastelemme Euroopan unionin tarkoitusperiä, meidän täytyy ajaa tiettyjä toimia kansallisella ja tiettyjä toimia unionin tasolla, ja näiden toimien pitää mennä samaan suuntaan. Tämä on tämän tarkistuksen henki, uskoisin, niin ehdottaisin pientä kompromissitarkistusta, jotta menisimme vielä pidemmälle tämän toiminnan yhteenliittyvyyden suhteen, sillä näiden tarkistusten täytyy myöskin tukea dynamiikkaa eurooppalaisella tasolla, mutta sitten meillä on usein ongelma, kun tarkastelemme sitä tapaa, jolla budjetit on esitetty, niissä ei aina tämä täydentävyys käy ilmi, kun esimerkiksi tarkastellaan koulutukseen suunnattuja varoja. Meillä on ongelmia, koska budjettien tyyppi ei aina ole keskenään yhteen sopiva. Tämä on hyvin pitkällinen työ, emme saa tätä päätökseen huomenna, mutta tämä on siis projekti, jota minä olen jo monia vuosia ajanut ja tulen jatkamaan tätä asiaa Rauha Harkinin kanssa. Sitten tarkistus neljä, herra Kaslea. Se toistaa tarkalleen sen muotoilun, jota me olemme trilogin neuvotteluissa saaneet. Aikaa, miten tulee aktiiviseen vanhuuteen ja voimme käsitellä tätä asiaa hiukan myöhemmin. Sitten tarkistus 5, Roa Harkin kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan entistä paremman Euroopan sosiaalirahaston ja globalisaatiorahaston välisen synergian. Tässä pitää mielestäni varoa, kun käsittelemme tätä synergia-asiaa. Meidän pitää kieltäytyä ajatuksesta, että nämä kaksi rahastoa liitettäisiin yhteen, sillä niillä on omat tehtävänsä ja eronsa, ja ne eivät voi, toinen ei voi tarkalleen kattaa toisen toiminta-alaa, ja sen pitäisi olla nyt selvää tässä tarkistuksessa, jossa tullaan äänestämään. Mitä tulee tarkistukseen kuusi, Roa Figueredo ja Roa Jäikkö. Se käsittää yhteisrahoitusta, kun valtiolla on ongelmia. Tämän ajatuksen suhteen me emme ole päässeet yhteismielisyyteen, mitä tulee rahastojen toiminnasta kriisin aikana. Eli tämä tarkoittaa sitä, ettei riitä, että jäsenmaat antavat yhteisrahoituksen osuutensa myöhemmin. Täytyy todellakin todeta, että tietyissä tapauksissa tämä yhteisrahoituksen toinen osa voisi olla pienempi. Ja se, että jäsenmaiden osuus ei ylitä 10 prosenttia, tämä ajaisi, niin anteeksi, Tämä tarkoittaa sitä, että jäsenmaiden osuus pitäisi rajoittaa 10 prosenttiin. Sitten tarkistus 7. Roa Turunen. Olen myöskin tämän tarkistuksen kannalla. Kun käsitellään uusia varojen lähtejä Euroopan unionin budjetin, budjettiin ja myöskin mahdollisuutta tukea sosiaalista inkluusiota ja työpaikkojen luomista. Sitten tarkistus kahdeksan. Herra Öri. Tässä halutaan uudelleen määritellä työmarkkinaosapuolten rooli ja kestävän irtisanottu koulutettujen työntekijöiden koulutusta. Tässä ei ole mitään ongelmaa. Meidän pitäisi saada aikaan sellainen muotoilu, joka tekisi mahdolliseksi identifioida, mikä ongelma on näissä uudelleenjärjestelyissä eri yrityksissä. Tämä kohta pitäisi nostaa esiin mietinnössä, mutta kollega haluaisi vetää tässä pois kaikki viittaukset yritystoiminnan rakennemuutoksiin ja siitä minä en ole samaa mieltä. Tarkistus 9, Roa Figueredo ja Le Jerek. He ehdottavat, että meillä olisi erityinen kappale, erityinen budjetti kohta. Tässäkin on kyseessä kohta, jonka kattaa hyvin selkeästi se pilottihanke, jota me olemme ajaneet. Meidän pitäisi ehkä tiedustella äh, tässä Guelta, voivatko he vetää pois tämän tarkistusehdotuksen. Sitten tarkistus 10, Chaba Öri. Hän ei halua puhua tästä globalisaatiorahaston roolista ja budjettikohdasta. Mutta uskon, että tätä tarkistusta ei voida tukea. Haluaisin kiinnittää tähän kollegoiden huomion. Viimeinen tapaus, jota käsittelemme, käsitteli juuri tätä globalisaatiokysymystä ja se oli erittäin paljastava, sillä kyseessä oli ovat nämä uudet teknologiat ja vihreät, niin sanotut vihreät työpaikat. Ja todellakin tässä meillä olisi velvollisuus tukea, mutta kyseessä oli siis Tanskan tapaus. Siellä menetettiin suuri määrä työpaikkoja tuulivoima-alalla. Nämä työpaikat siirtyivät Kiinaan, eli hyvin suoraan sanottuna ajatus siitä, että poistettaisiin tästä kontekstista viittaus budjettikohtaan ilman, että meillä olisi uutta työkalua. Tämä ei ole nyt kovinkaan ja Minä en tule tätä tukemaan. Kohta 11. Turunen ja Cornelissen olen tämän kannalla, sillä siinä puhutaan tarpeesta saada aikaan toimintaväline, jolla voidaan reagoida joukkoirtisanomisiin. Tässäkin olen tämän kannalla. Tässä viitaa myös entistä vihreämpään talouteen. Sitten tarkistus 12, Turunen ja Schröder. Tämä on tarkistus, joka vahvistaa toimia sellaisena kuin se on muotoiltu. Ne tulee Progress-ohjelmaan, erityisesti avoimen koordinaatiotavan tavan käyttöön ja uskon, että voisimme tukea tätä tarkistusta. Sitten seuraavana tarkistus 13, Figueredo ja Le Järik. Tämä tarkistus aiheuttaa minulle hiukan ongelmia, sillä se ehdottaa että yhteiskunnallisten, että ähm, yhteiskunnallisten järjestöjen osuus olisi korkeintaan 10 prosenttia EUn tukemien hankkeen rahoituksesta. Olen hiukan tätä vastaan, sillä siinä on samantyyppinen tilanne kuin tarkistuksessa kuusi. Tarkistus kuusi kosketti Euroopan sosiaalirahastoa. Se ei aiheuta minulle ongelmaa, mutta tässä kuitenkin ne tulee Progress-ohjelmaan, koska Progress ohjelma ei pääse hyötymään yhteisrahoituksesta. Uskon, että tämä tarkistus on ongelmallinen. Sitten tarkistus 14, samat esittäjät. Tässä pahoitellaan Progress-ohjelman määrärahojen niukkuutta. Tämä ei ole minulle ongelma. Sitten tarkistus 15. Samat esittäjät. Tässä vaaditaan, että Euroopan sosiaalirahaston määrärahat pitäisi kaksinkertaistaa. Tämä on meidän käymämme keskustelun hengen mukaista. Meidän pitäisi ehkä tarkistaa esittelijän kanssa, Rova Moran Chartierin kanssa, joka esitteli siis sosiaalirahastoasioita, kuinka me esitämme tämän tarkistuksen tässä tässä on todellakin, olemme aivan oikeassa, kun esitämme tätä. Erityisesti trilogissa tämä on hyvin tärkeä asia, mutta meidän pitäisi tarkistaa, kuinka se tehdään, sillä meidän pitää uudelleen muotoilla tarki, tämä esittelijän kanssa. Sitten tarkistus 16. Olen esittänyt sen. Se täydentää kappaletta kahdeksan. Tässä erityisesti käsitellään uutta välialueiden luokkaa ja toivon, että tämä tarkistus saataisiin läpi, sillä monia alueita koskettaisi tämä uusi välialueiden luokka. Tarkistus 17, herra Öri, hän haluaa poistaa viittauksen niiden ihmisten määrän vähentämiseen, jotka ovat riskissä joutua köyhyyteen. Jos herra Öri hyväksyisi sen, että liitämme tämän tarkistuksen herra Jovinin tarkistukseen, eli numeron 18, minä voisin hyväksyä tämän ehdotuksen, tämän muotoiluehdotuksen, mutta en ehdotusta poistaa viittaus köyhyyteen. Ja mitä tulee herra Jovinin tarkistukseen numero 18. Hän haluaisi tarkemmin määritellä, mitä ovat nämä haavoittuvat ryhmät. Minulla ei ole ongelmaa sen suhteen, mutta hän haluaisi poistaa viittauksen romaneihin. Minulle tämä on ongelma. Erityisesti tällä hetkellä, kun komissio on tehnyt aloitteita tällä alalla, haluaisimme säilyttää eksplisiittisen viittauksen romaneihin. Mitä tulee tarkistuksen 19, Figueroa e le Järik, se toisi sukupuoliaspektin tekstiin. Mielestäni tarkistus on erittäin hyvä, me voimme tukea sitä. Tarkistus 20, Rova Harkin, se vahvistaa mikrorahoitusjärjestelyiden tukea uskon, että se on aivan paikallaan tässä lausunnossa. Tarkistus 21, Rouva Turunen korostaa tarvetta investoida työpaikkojen luomiseen ja tähdentää vihreiden työpaikkojen roolia. Olen tämän kannalla. Voisimme ehdottaa kompromissitarkistusta, sillä jälleen kerran olen sitä mieltä, että kaikki vihreät työpaikat eivät ole laadukkaita työpaikkoja ja meidän pitää siis tukea laadukkaita työpaikkoja, erityisesti vihreiden työpaikkojen alalla. Eli meidän pitäisi olla tässä tarkempi muotoilu tässä tarkistuksessa. Sitten tarkistus 22, sama esittäjä. Olen myöskin tämän tarkistuksen kannalla. Se on erittäin hyvä tarkistus, joka käsittelee erityisesti nuorisotyöttömyyttä ja sen torjuntaa. Se pitäisi mainita budjetissa, eli tämä on erittäin hyvä tarkistus. Sitten tarkistus 23, Olen pahoillani siitä, että tässä EPPn edustaja ei ole paikalla, sillä olisin halunnut keskustella tästä tarkistuksesta. Tässä kohta viittaa tarpeeseen tukea Välimeren alueen kauppakumppanimaita, jotka uudistavat markkinoitaan. Mielestäni tämä on hyvin tärkeä asia. Ja meidän vierailumme ilossa toi esiin sen, kuinka paljon Euroopan unioni voisi tukea taloudellisesti ja se ajatus, että Euroopan unionin pitäisi osallistua oikeusvaltion syntymistä näissä maissa ja että siinä pitäisi ottaa sosiaalinen aspekti mukaan. Tämä on erittäin tärkeä, siis kun ajatellaan työmarkkina asioita ja työmarkkinoiden kehittymistä ja sosiaalista aspektia, joten meidän pitäisi joko hyväksyä tämä niin, että me muotoilemme tekstin uudelleen tai sitten emme hyväksy tätä tarkistusta. Sitten tarkistus 24, jonka olen itse esittänyt. Tarkoitus on päinvastoin. Eli tämä on täysin päinvastainen tarkistus kuin edellinen. Tässä on tarkoitus vahvistaa sitä aspektia, jota meidän pitäisi tukea mielestäni Välimeren eteläpuolen maissa. Sitten tarkistus 25, Jovin ja Harkin. Se voitaisiin liittää tähän tarkistukseen 24, sillä he kehittävät myöskin tässä niitä tapoja, joilla meidän pitäisi tukea työmarkkinoiden uudistamista näissä maissa. Se tarkistus 26, jonka olen esittänyt, se koskettaa eurooppalaista yhteiskuntapalveluohjelmaa. Se on täysin paikallaan mielestäni tässä tekstissä. Sitten viimeinen tarkistus. Philippe Boulon. Hän kehottaa myöntävän rahoitusta työntekijöiden vapaata liikkuvuutta ja sosiaaliturvajärjestelmän koordinointia varten. Haluaisin muistuttaa, että Philippe Bula on tässä ollut esittelijänä ja tulee sosiaaliturvakysymyksen, mutta meidän pitäisi tässä tarkemmin määritellä, mitä haluamme rahoittaa, sillä työntekijöiden vapaiden liikkuvuuden rahoittaminen on mielestäni melko kunnianhimoinen ja kallis projekti, jos me säilytämme tämän lähestymistavan, joka on näin epämääräinen. Eli ehdotan kollegoille, että he tekevät omia ehdotuksiaan. Olen pahoillani, että esittelin näin tyhjentävästi kaikki tarkistukset, mutta meillä on aikaa. Ja käytin hyväkseni tätä aikaa, jotta voisin nyt käsitellä perinpohjaisesti näitä tarkistuksia. Eli halusin sanoa, mitä tarkistuksia tuen ja mitä vastustan. Olkaa hyvä, Thomas Mann. Kiitoksia, puheenjohtaja. Hyvin tuli tämä aika käytettyä mielestäni. Ja puheenjohtajahan tietenkin voi valiokunnassa käyttää vähän enemmän aikaa tämä me Suomen mielellämme. Tässä kuitenkin meillä täytyy olla myös mahdollisuus itsekin puhua sitten eräisiin kohtiin, mitä tulee tähän numeroon 10. Täällä oli hyvin kriittisiä näkemyksiä Öriltä, koska täällä sanotaan, että, että näitä ei pitäisi, näitä näitä pitäisi, nämä pitäisi kumuloitua. Ja tässä on tällainen integroitu tekijä koko sosiaalirahastossa, joten tässä nyt kun e, jos näitä on näitä maksumääräyksiä enemmän, niin meidän, minä tuen tämän Örin ajatusta. Se, että globalisaatiorahasto on tärkeä, niin sen me tiedämme. Siitä tarvitaan monella e, sektorilla. E, otetaanko tämä muiden rahastojen yhteyteen vai ei? niin se on se kysymys. Minun mielestäni tämä tarkistus on hyväksyttävä. Minä olen 12 äh, taustatukena myöskin. Tämä liittyy Progress-välineeseen. Erittäin tärkeitä saavutuksia voidaan saavuttaa. Tämä avoin koordinointimenetelmä on erittäin hyvä. Minä olen itse myös talousarvion valiokunnassa ja voin näitä asioita siellä tarkastaa, mutta tässä on hyvin tärkeä poliittinen viesti menossa eteenpäin. Sitten numero 15. Tässä puhutaan ESRn kaksinkertaistamisesta. Jos raha on, niin miksi ei? Sosiaalirahasto on paljon tehokkaampi kuin monet muut aloitteet, joita on käytetty, ja sehän kävi tässä tämän päivän keskustelussa jo esiin. Olen hyvin sen kannalla, että ESR tuetaan, mutta sitten, että olisiko se kaksinkertaistaminen, niin sitä vähän epäilen meidän täytyy katsoa, minkälaisia vaikutuksia on, jos joihinkin alueisiin keskitytään, niin miten se vaikuttaa muualle. Tässähän nyt kuitenkin tilanne on vähän muuttunut. Sitten 24 tarkistus, sekin minun mielestäni on hyvä. Ja se voidaan käsitellä yhdessä 23 kanssa, Öri voi ottaa tähän kantaa. Meidän täytyy tämä demokraattinen rakenne työmarkkinaneuvotteluissa pitää aina mielessä. Sitten 26 tarkistus on erittäin tärkeä mielestäni myös. Tässä on hyvin hyvä mahdollisuus motivoida nuoria, sanoa heille, että sinä osaat jotakin, sinua tarvitaan, siksi haluan tätä tukea. Meillä on hyvin paljon yhteneväisiä mielipiteitä. Minä voin kuitenkin puhua Örin kanssa vielä, koska olen aivan varma, että lopuksi pääsemme yhteisymmärrykseen. Merci beaucoup, euh, cher collègue. Kiitoksia, parhain kollega, tästä puheenvuorosta tässä hengessä. Mietintö me laatineetkin. Rouva Turunen. Kiitos Puhun tanskaa. Tak for udkastet til øh, et, øh, en god indstilling til budgettet. Kiitoksia kovasti tästä hyvin tärkeästä lausunnosta 2012 talousarviota ajatellen, jota kuitenkin olemme samaa mieltä. Tavoitteena on budjetti työllisyyden hyväksi. Vihreitä työpaikkoja halutaan. Sosiaalista osallistuvuutta. Tästä olemme samaa mieltä. Niin ikään on erittäin tärkeää, että syntyy tarkistuksesta 21 tarkistus ensinnäkin olen samaa mieltä kanssasi. Se ei ole kauhean täsmällisesti. Sitten 23 Öriltä. Pohjois-Afrikkaa. Me olemme sen puolesta, että tämmöinen kohta sinne tulee. Se on erittäin tärkeää. Se osoittaa yhteisvastuun tunnetta. En todellakaan ole Örin kanssa samaa mieltä, että tämä kohta poistettaisiin. Ehkä siihen löytyy vielä jonkinlainen sopimus. Ei saa unohtaa, että maaliskuussa – Rouva Ashton valmisteli erittäin tärkeän ohjelman naapuruspolitiikkaa varten. Yksi osa tätä uutta politiikkaa oli nimenomaan työpaikkojen luominen, työmarkkinoiden kohentaminen. Olisi nyt aika outoa, että työllisyysvaliokunta ei tukisi tällaista ajatusta. Lopuksi. Viiden mielestä on erittäin tärkeää, että me saamme realistisen talousarvioesityksen. Ei siellä kauheasti rahaa ole valitettavasti. Talousarviolla on omat reunaehtonsa ja nyt täytyy vielä eurokintakin pelastaa. Eli totta kai sosiaalirahaston varojen äh, kaksinkertaistaminen on kaunis unelma, mutta ei kovin realistista. Täytyy tietää myös, mistä ne rahat otetaan. Totta kai on mietittävä, millä tasolla tavoitteet ovat. Tarvitaan realistisia tavoitteita. Ja meidän täytyy <clears throat> myös realistisesti kuvailla varojen käyttöä. Varmasti voin kyllä tukea pääosin tätä. Euh, Kiitoksia. Haluaako komissio ehkä jotain sanoa liittyen talousarvioesitykseen ensi vuotta varten? Vaikeat ajat ovat edessä. Mutta ehkä voisitte valaista asioita meille. Herra Schörbergeskerker. Thank you very much. Eh. Kiitos. Minä puhun englantia. Te varmaankin puheenjohtaja teitte tästä erittäin hyvän yhteenvedon näistä tarkistuksista. Pari kommenttia. Numero 10 on sellainen, jonka kohdalla olisi hyvin hyödyllistä saada maksumäärärahoja vuodelle. Ja sitten tämä asia tästä kaksinkertaistamisesta määrärahojen osalta, tämä on eh, mahdotonta, koska olisi vaikea käyttää näin suuria määriä rahoja. Va, hyvä, kiitoksia kovasti. Tältä pohjalta varmastikin voidaan tehdä vielä viilattuja esityksiä. Ja toivottavasti työllisyysvaliokunnan lausunto on näin myönteinen hengeltään. Meidän pitäisi hyväksyä huomenna lausunto. Minä nyt esittäisinkin, kun katson tässä nyt kaikkia tarkistuksia, No, herra Järki, ette todennut vielä, voitteko yhdeksikön peruuttaa? No, no, no huomisen mennessä, jos voisitte sanoa, niin ei kun anteeksi. Se, se, se, je comprends bien ce que vous avez dit, mais ça pose un... Niin, tässä on pieni ongelma, koska mikä tässä nyt on eh, kehittymässä, on tämä prekariaatti kaikissa jäsenvaltioissa. Jos tämä nyt vedetään pois, niin pitäisi kuitenkin löytää joku toinen muotoilu, joka toisi ilmi sen, että tällaisessa väliaikaisessa työsuhteessa olevilla työntekijöillä on myös kaikki työhön liittyvät oikeudet. Jos tämä nyt poistetaan kokonaan, niin meillä on tietynlaisia vaikeuksia, koska silloin emme olisi ottaneet kantaa tähän asiaan. Voisinko ehdottaa, koska joka tapauksessa meidän pitää tehdä vielä töitä tarkistuksen 21 parissa, Roa Turusen tarkistuksen parissa – voisimmeko tähän lisätä uuden muotoilun, jos hän on siis samaa mieltä, liittyen tähän prekaariseen työhön ja hyvien työpaikkojen luomiseen. Voisimmeko me löytää tässä muotoilun? Rouva Turunen, haluatteko tehdä ehdotuksen vai teenkö minä sen? Te siis teette sen. Eli minun huomioni ja sitten se mahdollisuus tehdä viittaus tällaisen epävarmaan työhön. Tämä oli siis ensimmäinen kohta sitten. Mitä tulee tarkistukseen kuusi, minä ehdotan suullista tarkistusta ja kukaan ei vastustanut sitä, joten me voimme äänestää siitä. Sitten tarkistus 13. Tässäkin Gwen pitäisi kertoa, vetävätkö he pois tämän tarkistuksen vai haluavatko he säilyttää sen. Mutta minun pitäisi ehdottaa valiokunnalle, että äänestämme sitä vastaan, jos se säilyy tässä, sillä mielestäni siinä ei ole tässä oikein järkeä. Ehdotan sitten herra Jovinille, että hän lisää viittauksen romaneihin tarkistuksen 18. Ja mitä tulee tarkistuksen 21, Rova Turunen tekee työn. Ja herra Tomasman tukee tarkistusta 24. Kiitän häntä paljon siitä. Ja tulee sitten tarkistuksen 25. Minä haluaisin pyytää Filibulania keskustelemaan asiasta ja selventämään mahdollisesti ehdotustaan siinä määrin, kun se nyt tällä hetkellä on liian epämääräinen. Sitten viimeinen asia, en puhunut tästä, mutta jokainen varmastikin ajatteli sitä. Toivoisin, että GUE keskustelee Rouva Moran Chartien kanssa ja minäkin tulen tekemään näin omalta osaltani, jotta voitaisiin ehdottaa suullista tarkistusta tarkistuksen 15 suhteen, mitä tulee globalisaation tasoon. Eli näillä ehdoilla voimme siis äänestää tästä huomenna. Sitten me pääsemme kohtaan kahdeksan esityslistalla, mutta minulle on kerrottu, että esittelijä on toisaalla eikä pääse paikalle. Siksi siirrymme kohtaan yhdeksän. Euroopan unionin ja Kiinan kaupan epätasapainosta. Siitä esittelijä Dirk Stierk on suostunut käsittelemään asiaa nopeammin. Eli kiitoksia ja olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Ensikättelyssä haluaisin kiittää niitä kollegoja, jotka ovat tehneet viiten kohtaan kymmeniä tarkistuksia. Eli EU-Kiina-suhteet ovat herättäneet kiinnostusta. Useimpien kanssa olen samaa mieltä. Totta kai meidän lausunnosta me ei saisi kuitenkaan tulla niin mittava, että tässä punainen lanka katoaa. Aion tehdäkin kompromissitarkistuksia. Aika piakkoin olen yhteydessä kollegoihin katsoaksemme, ovatko minun esitykseni heille kelvollisia. Totta kai meillä on omat rajamme. Jos tarkistuksessa olettaa, että Kiinan markkinoiden avautuminen kapitalismin sinällä on huono asia, että se on johtanut takaskelin ottamiseen, niin en tiedä, onko se sitten so, yhteen sovitettavissa minun lausuntoni kanssa herra Helmer on puolestaan ihan toisella kannalla. Vastustaa ihan kaikkia melkein minun lausunnossani. Eli siellä on jotakin tarkoituksia, joita en kerta kaikkiaan voi tukea ja ottaa mukaan kompromisseihinkaan. Valiokunnassa nyt lähinnä voisimme rajoittua omaan alamme paikkapaikoin totta kai on tarkistuksia, joita on hankala huomioida. Emme ole mikään ihmisoikeusvaliokunta esimerkiksi. Meidän täytyy puhua nimenomaan parempien olosuhteiden puolesta. Tästä on puhuttu Thomas Manninkin kanssa. Ja totta kai tämän täytyy näkyä myös lausunnossa. Mutta se, mikä tässä nyt ehkä on pahimpana kantona kaskessa, ovat teolliset tekijänoikeudet. Emme niitä yleensä käsittele tässä valiokunnassa. Tarkistus 25 esimerkiksi niin, että vienti jotenkin rajoitetaan, niin sitä on tarkkaan mietittävä. Voidaanko ruveta panemaan rajoituksia. Se on kuitenkin aika hankalaa, koska se ei nyt kuulu oikeastaan työllisyysvaliokunnalle, että ruvetaan jotain lausuman asiasta. Se kuuluu INTA-valiokunnalle. Mielenkiintoisia lisäyksiäkin on tehty lausuntooni. Rouva Lamberts on esittänyt lisäyksiä. Katsotaan, missä väärin ne voidaan hyväksyä. No, kuitenkin lähipäivinä mm, teen esityksiä kompromisseiksi Yksi asia minua kyllä huolestuttaa ja komissio ehkä kertoo meille jotain. Tai siis komitean täytyy, valiokunnan täytyy miettiä tätä. Kun jos komissiolta jotain halutaan, ja me tiedämme, ettei kauppasopimusta synny EUn ja Kiinan kesken, niin ei voida ruveta sanomaan, että komissio ei voi ruveta tekemään minkälaisia sopimuksia, eli ole jotain lausekkeita, markkinoiden tietystä osista. Ja me vain kertakaikkiaan tiedämme, että tähän komissio ei pysty. On tarkkaan mietittävä sanamuotoiluja. 19 tarkistus on yksi esimerkki, se on Gaetanolta, ei vaan Koferaatilta, puhuja korjaa. Nimittäin jos ajatellaan, että kaikissa kauppasopimuksissa on sitovia lausekkeita, joissa nimenomaan jotain kielletään, niin. Komissio edes voi tällaisen neuvotteluvaltuuksen lähettää neuvottelemaan mistään. Täytyy miettiä realismin tasoa. Mm, millä keinoin voitaisiin eniten saavuttaa, kuten yleensä voidaan ajatella tätä työntekoa, miten voitaisiin neuvotteluasemamme vahvistaa mahdollisimman pitkälle Kiinan kanssa, niin, että saadaan kansainvälisesti hyväksytyt sosiaaliset standardit myös jotenkin pikkuhiljaa voimaan Kiinassa. Siinä kaikki tällä erää. Mieluusti kuuntelen tietenkin kollegoja. Jatkamme yhteistyötä. Thank, thank you, Mrs. President. I shall speak into my... Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Puhunut äidinkieltäni. Haluaisin kiittää esittelijää ja odotan mielenkiinnolla tapaamisiamme, jotta voisimme saada tämän kansainvälisen kaupan valiokunnalle tarkoitetun lausunnon valmiiksi. Meidän pitäisi omaksua tässä lähestymistapa, joka ottaa huomioon meidän valiokuntamme toimialan ja sen politiikan, jota haluamme edustaa. Ja olen samaa mieltä esittelijän kanssa, mitä tulee moniin tarkistuksiin, jotka koskettavat ihmisoikeuksia. On myöskin melko arkaluontoinen tarkistus, joka koskettaa teollis- ja tekijän oikeuksia. Olen itse esittämieni tarkistusten takana ja tuen niitä. Ne tarkistukset korostavat yhteistyötä ja kokemusten vaihtoa ja niiden tärkeyttä. Ja minun täytyy sanoa, että olen korostanut ongelmaa, joka liittyy yhteistyöhön erityisesti liikkuvien työntekijöiden oikeuksien tilanteeseen korostin myöskin sitä roolia, joka eurooppalaisilla yrityksillä on investoinneissa, joita tehdään Kiinaan, mitä tulee heidän sosiaalisen vastuun lausekkeisiinsa. Ja Inta-valiokunnalle ohjataan siis tämä mietintö. Sillä on erittäin mielenkiintoinen otsikko ja tämä tekee mahdolliseksi analysoida tilannetta. Minulla on kysymys. En tiedä, onko tämä nyt vain retorinen kysymys, mutta kun ottaa huomioon, kuinka paljon tarkistuksia on esitetty, meidän mielenkiintomme tätä kauppaa kohtaan on selvä. Kiina on erittäin suuri toimija kansainvälisillä markkinoilla ja uskon, että kauppasopimukset ovat asia, jossa Komissiolla ja meillä tulee olla tärkeä rooli ja meidän pitäisi vaatia, että sosiaalilauseke otetaan mukaan. Eli sosiaalilausekkeen pitää olla erittäin tärkeä näissä kauppasopimuksissa. Olen seurannut hyvin läheltä viimeisimpiä kokouksia Yhdysvaltojen ja Kiinan välillä. Ne päättyivät 10. toukokuuta ja kysymyksessä oli luonnollisesti sosiaalinen ja taloudellinen yhteistyö globaalisen kehityksen alalla ja uskon, että omaksumani linja tässä varjoesittelijänä korostaa sitä tärkeää roolia, joka Euroopan unionilla tulee olla kansainvälisenä toimijana ja myöskin suhteessa Kiinaan. Uskon, että me saamme aikaan kompromissin, joka tulee korostamaan sitä tarvetta, joka on Euroopan unionin ja Kiinan suhteilla kansainvälisen kehityksen alalla. Uskon, että löydämme parhaan mahdollisen tavan ilmaista parlamentin selkeä kanta tässä asiassa. Kiitoksia. Merci, Monsieur Thomas. Kiitoksia, Thomas Mann. Sitten Robert. Kiitos puheenjohtaja ja kiitoksia myös esittelijälle me voimme kaiken tämä niin tällainen ihmisoikeuslauseke tällaisessa mietinnössä, kyllä se voi siellä olla, jos se liittyy asiaan. Minä olen myös tehnyt esityksen, tämä numero 25. Tämä nyt ei ehkä välttämättä tähän juuri kuulu. Mutta se, mitä täällä äsken sanottiin, niin meidän täytyy miettiä, miten tämä sosiaalilauseke tähän tekstiin saadaan. Kiinahan vie hyvin paljon, se on vientimaa ja on hyvin tärkeää, että sosiaalilauseke on täällä mukana ja jos tätä ei kunnioiteta, niin sitten meidän täytyy ilmaista kantamme. Minkälaiset vaikutusmahdollisuudet meillä on me haluamme noudattaa omia sääntöjämme ja kun Kiina on VTO-jäsen, niin kyllä sen sääntöjä on noudatettava. Tarkistuksessa 26 viitataan tähän dialogiin, joka on jo käynnissä ja sitten numero 27, siinä puhutaan siitä, että oikeusvaltiokeskustelua eh, täytyy käydä sillä tavalla, että siitä syntyy jotain tulosta eikä käytetä minkäänlaisena alibina. Meidän täytyy yrittää painostusta ylläpitää. Sitten 48, siinä viittaan siihen, että jo tässä keskiluokassa on jo ymmärrys siitä, minkälaista vastuuta työllistämissektorilla on. Kiinan kanssa yhteistyössä täytyy muistaa, että tietyt alueet ja tietyt ryhmät ovat jo saavuttaneet edistystä. Minun mielestäni on hyvin tärkeää se, että sosiaalipoliittinen ulottuvuus on mukana kuviossa myös tulevaisuudessa työmarkkinaosapuolet ja täytäntöönpano täytyy antaa mahdollisuus varaa, koska asiathan eivät ole yksinkertaisia. Hyvin monia ongelmia on, mutta meillä on myös jonkinlaista edistystä ja kyllä se täytyy panna merkille järkeviä kompromisseja varmasti saadaan syntymään ja meidän täytyy mm, keskittyä siihen, mitä meidän valiokunnassamme voidaan tehdä. Luotan siihen, että meillä on hyvä oma mietintö, joka saattaa jotakin uutta synnyttää ja, ja että kaupan valiokunta voi tämän ottaa huomioon. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää valmistelijaa tämän pohjalta ja myös lähestymistapasi pohjalta tarkistuksia kun mietitään, niin siinä ehkä menee hukkaan hyviä ajatuksia, jos niiden välille täytyy valinta tehdä kompromissin aikaansaamiseksi. Kaiken lisäksi mainitsemasi rakenne täytyy säilyttää, kun kuitenkin kaiken kaikkiaan meidän täytyy saada jotain selvyyttä aikaan siinä, miten tätä viedä eteenpäin. Totta kai paljon voidaan kritisoida. Ajatellaan Kiinan työmarkkinoita, liittojen toimintaa ja niin päin pois, mutta kuitenkin viime kädessä, kuten totesit, miten tätä voitaisiin vielä parantaa. Ja kuten Tomaskin sanoi, täytyy tunnustaa myös nämä vihreät sykäykset, se myönteinen, joka siellä on saatu aikaan. Muutoin vuoropuhelu, joka kallistuu enemmän kritiikin suuntaan eikä rakentavan suuntaan, niin ei vie yht- puuta pidemmälle. Mielestäni on mielenkiintoista, miten sitten kritiikkiin suhtaudutaan, kun budjetistakin käydään keskustelua. Sielläkin on vähän samaa kritiikkiä esitetty ajatellen omia työmarkkinoitamme. Totta kai voi olla asteroja, mutta kuitenkin kritiikkiä on molemmin puolin. Jos haluamme sosiaalisia lausekkeita mukaan niin tämän pois, täytyy olla tietoinen, mitä se merkitsee myös omille standardeillemme. Ei ole kyse yksisuuntaisesta tiestä. Kaikki se, mitä täällä puhuttiin sosiaalisesta vuoropuhelusta. Tarkistuksemme neljä sopii yhteen 26 tarkistuksen kanssa Thomas Mannilta. Mekanismi on meidän mielestämme tärkeää. Totta kai kyse myös tuotanto- ja tarjontaketjusta on erittäin tärkeä toimitusketju. Kuinka paljon tässä on alihankintaa kaiken kaikkiaan mukana. Se on meille tärkeä mekanismi. Sosiaalilausekkeet ovat tärkeitä nekin. Ei ajatella kiinalaisia työntekijöitä, vaan ajatellaan, minkälainen vaikutus Kiinalla on niin monissa muissa maissa, joissa he ovat käynnistäneet hankkeet, ei vähiten Afrikassa, vaan Aasiassa päinkin. Kiitos esityksestä. Sarakaan rakentavaa kompromissihenkeä. Tartumme tähän tilaisuuteen. Totta kai meillä on lähestymistavassa tietenkin myös erimielisyyttä ja voi olla, että kompromissit ovat hankaluukkia. Eikä siinä mitään uutta. Mutta täytyy olla aivan selvillä siitä, mitkä tarkistukset sopivat tähän lausuntoon ja mitkä sopivat paremmin intaan. Siellä on monia, jotka paremmin sopivat kyllä sinne. Kiitos. Merci. Kiitoksia. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Ellei ole, voisin tehdä muutaman huomautuksen. Haluaisin aluksi pyytää eri tarkistusten esittäjiä. Erityisesti ajattelen Thomas Mannia, mutta konferattia myös Jos tarkistukset käsittelevät ihmisoikeusasioita, pitäisi mahdollisesti uudelleen harkita muotoilua, sitä muotoilua, jota aluksi on käytetty, ja ehkäpä esittelijän kanssa keskustella asioista niin, että keskittäisimme tarkistukset tämän valiokunnan toimivallan piiriin, sillä tietenkin työntekijöiden oikeudet, sosiaaliset asiat kuuluvat meille ja tästä näkökulmasta meidän pitäisi siis lähestyä asioita tästä meidän valiokuntamme toimivallan näkökulmasta. Sitten toinen huomio, se lähtee siitä, mitä esittelijä sanoi liittyen sosiaalilausokkeeseen. Olen sitä mieltä, että todellakin yksi syy epätasapainoon, kaupan epätasapainoon, joka on siis tämän mietinnön otsikko, liittyy siihen, että kauppaa on avattu ja sopimuksia tehty Kiinan kanssa, mutta yksipuolisesti meillä ei ole tästä niitä vastakkaisia toimia, joiden pitäisi tukea vapaata kauppaa ja meidän pitäisi tähän saada mukaan oikeudenmukaisen vaihdon ja kahdenkeskisyyden periaatteet. Asiat menevät kahteen suuntaan. Eurooppalaiset yritykset ovat suurissa vaikeuksissa myydä tiettyjä tuotteitaan Kiinaan, ja tämä ei kuitenkaan ole tämän vapaakauppasopimuksen hengen mukaista, siis sen sopimuksen, jonka Kiina on tehnyt. Eli suoraan sanottuna meidän valiokuntamme, minä kuulin tässä esittelen sanovan, että me voi pyytää, että keskustellaan, neuvotellaan Kiinan kanssa sosiaalilausekkeesta. Ehkä minä ymmärsin väärin sen, mitä te halusitte sanoa, mutta tämä on erittäin tärkeä asia ja minä lisäisin siihen vielä ympäristölausekkeet, mutta tämän jätän Joo, Lannelin ja ympäristövaliokunnalle. He voivat tehdä tämän asian ja toivon, että he tekevät sen. Mutta mielestäni tämä on hyvin tärkeää. Eli ensimmäinen huomio, pyydän kollegoja käymään läpi muotoilut, ne tulee näihin ihmisoikeus asioita koskettaviin tarkistuksiin. Toisekseen sosiaalilauseke on mielestäni erittäin tärkeä. Meidän pitäisi löytää muotoilu, joka sopii. Ja meidän pyydän tarkista, tässä esittelijää käymään läpi kompromissimahdollisuuksia, kun ajatellaan oikeudenmukaista vaihtoa. Ja mahdollisesti tulen esittämään suullisia tarkistuksia näissä asioissa. Eikö kukaan muu halua puheenvuoroa? Ellei näin ole, annan nyt esittelijälle puheenvuoron. Olen pahoillani, jos ymmärsin väärin, mitä haluaisitte sanoa sosiaalilausekkeisiin liittyen. Kiitos puheenjohtaja. Niin, totta kai sosiaalista vuoroa tarvitaan, niin sitä käydäänkin EUn ja Kiinan välillä. Aika tiukkaakin sananvaihtoa on. Mutta jos ajatellaan meidän valiokuntaamme tai parlamenttia ylipäätään, niin täytyy miettiä, mitä me voimme vaatia sitoviksi lausekkeiksi EUn ja Kiinan kauppasopimuksissa. Se on erilainen lähestymistapa tykkänään verrattuna siihen, mitä komissio on harjoittamassa sosiaalisessa vuoropuhelussa vaaditaan. Ei ole kyse pelkästään Kiinasta, vaan kyse monistakin kauppaneuvotteluista, joita komissio käy. Ympäristö, hyvi, yhteiskunnan hyvinvointi, kuten totesit, kaikki ne ovat tärkeällä siellä. Totta kai ne ovat arkaluontoisia kysymyksiä. Mitä parlamentti voi edellyttää komissiolta? En ollenkaan sanonut, että pitäisi käydä sosiaalista vuoropuhelua Kiinan ja EUn kesken. Sellaista käydään hyvää sinänsä. Ja sitä on vain edistettävä. En muista kuka tästä kysyi, mutta hyvä juttu kuitenkin. Minun kokemukseni mukaan Kiina kyllä katsoo meidän suuntaamme, kun mietitään sosiaaliturvaa ja sen järjestämistä ja niin päin pois. Heillä on aika lailla työlainsäädäntöä, säännöksiä työmarkkinoita varten, senkin pohjalta mitä meillä on tehty. Siellä on ollut brittiprofessoreitakin antamassa asiantuntevaa apua. En ollenkaan ollut sanomassa, ettei pitäisi ottaa mukaan sosiaalista vuoropuhelua Kiinan kanssa päinvastoin. Osa tarkistuksista vaativat, että eurooppalaiset yritykset noudattaisivat kaikkia sääntöjä Kiinassa. No mitä minä nyt Kiinasta tiedän, niin ongelma ei ole niinkään ulkomaisten yritysten kohdalla, kun investoivat Kiinaan. Vaan ongelmia on kiinalaisten yritysten kanssa tai ehkä taivanilaistenkin kanssa, jos ne Kiinaan investoivat. Jos olemme sitä mieltä, että kyllä sopii ja kaikki menee hyvin, jos vain meidän yrityksen noudattavat määräyksiä, niin mielestäni siinä mennään harhaan. Kiitos kollegoille kommenteista. Seuraavien päivien aikana minä Pyrin työstämään kompromissia, olen täällä tarkkaan kuunnellut kaikkia ja jos vain mahdollista, otan ajatuksenne huomioon ilman, että rasitetaan kuitenkaan liikaa lausuntoa tai mietintöä intassa. He eivät välttämättä enää sitten meitä kuuntelekaan. Kiitos kuitenkin kollegoille näistä puheenvuoroista tässä keskustelussa ja varmasti saamme kompromissit aika pian. Ähm, merci, monsieur le, le rapporteur. Kiitoksia esittelijä. Minulla olisi pitänyt ehkä mainita tämä ensimmäisessä puheenvuorossani, mutta jos katsotaan tarkistuksia 33 ja 56, ne vaikuttavat äh, ristiriitaisilta. Te voitte sanoa, mitä ajattelette tästä asiasta. Eli nyt keskustelu tarkistuksiin liittyen. Olkaa hyvä. Over de toelaatbaarheid van amendementen. Niin, te puhuitte niiden eh, mahdollisuuksista tulla hyväksytyksi käsittelyyn. Minä en esit, valmistele voitte tätä ovatko ne eh, jätettävissä. Puheenjohtaja sen arvioi. Totta kai te, teen esityksen luettelua, mutta jos sanotte, että niitä ei voida huomioida, niin totta kai minä hyväksyn teidän päätöksenne. Merci, monsieur rapporteur. je voulais... Kiitoksia. Minä haluaisin kiinnittää teidän huomionne siihen ehdotukseen, jonka minä itse aion esittää. Eli me äänestämme. Eli kompromissitarkistukset 15. kesäkuuta äänestämme 16. kesäkuuta. Rova Gerling, onko hän paikalla? Annan hänelle puheenvuoron me nyt käsittelemme hänen tarkistuksiaan liittyen juuri valiokunnan mietintöön maksukyvyttömyysmenettelyt EUn yhtiöoikeuden yhteydessä. Olkaa hyvä. Thank you. Um, firstly I... Kiitoksia. Aluksi minä haluaisin kiittää varjoesittelijöitä heidän työstään. Meillä on ollut aikaisempia keskusteluja joissa ei kovin paljon mielipiteitä vaihdettu. Meillä oli 50, 15 jäsentä tällaisessa hyvin lyhyessä lausunnossa, ja tämä kyllä osoittautui paljon haastavammaksi tämä työ kuin mitä aluksi olin ajatellut. Olenkin kuitenkin sitä mieltä, että varjoesittelijöiden avulla – me olemme onnistuneet pääsemään alkuperäisestä vaikeasta tilanteesta aivan tasapainoisiin kompromisseihin. Eräitä huolia vielä on ja eräät kysymykset ovat vielä avoinna. Hyvin monia vaikeita asioita kuului tähän alueeseen ja on ehkä syytä niistä puhua. Emme ehkä olleet eh, niin erimielisiä, mutta kävimme keskustelua siitä, että mikä tämän lausunnon tarkoitus eh, olisi näin kriisin suhteen. Tässä eh, nimittäin monen jäsenen kannalta keskitet, keskityttiin siihen, mikä on nykyinen taloustilanne, ja toiset jäsenet olivat taas sitä mieltä, että tämä ei ole sellainen teksti, joka käsittelee vain nykyistä talouskriisiä, vai, vaan että sen pitäisi olla toimiva kaikissa tilanteissa. Ja myöskin siinä vaiheessa, kun talous on kohentunut. Joten joudumme keskustelemaan siitä, että mikä tämän mietinnön tarkoitus oli. Me kuitenkin yritimme laatia tekstin vähän laajemmaksi, jotta se olisi tarkoitukseltaan sitten kattavampi. Me keskustelimme myös muista asioista, kuten kompromissi Bstä. Siinä käsitellään eh, maksukyvyttömyyttä ja on toivottu sitä, että selvitettäisiin ja määriteltäisiin termit, joita käytetään. Minun mielestäni kuitenkaan tämä teksti ei ollut paikka tehdä sitä, eh, vaan että meidän täytyy antaa melko selkeä lausunto lausunto, koska muuten me joudumme sitten tuomioistuimen kautta kulkemaan monissa asioissa, jos lähdemme laajentamaan tätä. Minun mielestäni kompromisseissa on hyvä sana muoto sillä tavalla, että että eräät maksukyvyttömyyssäädökset eivät olisi asetusten perustana jatkossa. Se oli mielestäni aika hyvä käsitys. Numero 28 on tarkistus, josta vielä keskustellaan. Ja minä esittelijänä itse haluaisin, että 25-27 tarkistuksia tuettaisiin. En ole vielä, nämä keskustelut kyseistä asioista eivät mielestäni ole vielä valmiita. Merci, monsieur. Kiitoksia, herra Sarkas. Sí, señora presidenta. Primero... Niin, puheenjohtaja. Ensinnäkin pahoittelut meidän ryhmämme varoesittelijän puolesta, Reijerin puolesta. Hän on toisessa valiokunnassa äänestämässä mutta hänen puolestaan sanoisin pari kolme juttua. Ensinnäkin, totta kai, mikä tärkeintä, kiittää Julie Görlingiä. Hän on osoittanut suurta lahjakkuutta valmistelijana. Kuitenkin ikävä kyllä meillä on joitakin ongelmia, aika isoakin ongelmia ryhmässä. B-tarkistuksen kohdalla mielestämme siitä jotain puuttuu. Ja siinä on noin vain yksi, sanotaan, yksi kantaan, ettei ei pitäisi olla minkäänlaisia työllisyyteen liittyviä yhteisiä säännöksiä tai määräyksiä. Espanjalaisena minä kärsin siitä nimenomaan, että ei ole mitään yhteisiä määräyksiä. Täytyy olla hyvin varovainen, ettei mitään voi mukaan tehdä yhteisömenetelmän nimissä, kun hallituksen välisesti kuitenkin käsitellään asioita ja vaaditaan, että kaikki me ovat yhtenä rintamana samaan tahtiin edetään, niin jos ajatellaan työmarkkinaneuvotteluja, palkkojen määrittelyä, eläkeikää ja niin edelleen, olisi varovaisempaa, että ainakin mainittaisiin, ei ainakaan aina yksikantaa sanottaisi mitään, ja silloin kukaan ei häviäisi tai voittaisikin. Ja kun tässä mennään lausunnossa näin kiperään ongelmaan, että ettei mukaan, mitä voitaisiin Euroopassa tehdä työmarkkinoilla, niin siinä on syytä olla varovainen Rova Görin toivottavasti voisi tätä miettiä tykönään, eikä pitäisi sitä itsestäänselvyytenä, koska ainakin meillä olisi muuten vaikeuksia hyväksyä tämä tarkist- kompromissi. Yhtä lailla meidän täytyy miettiä se, se että varsinkin viimeistä virkettä. Meidän täytyy tätä muuttaa, muuten emme voi sen puolesta äänestää. Ehkä jos viimeinen virke poistetaan, sitten voimme. Me luotamme tässä kyllä valmistelijan lahjakkuuteen ja taitoon, niin sitten voimme näillä varaumilla hyväksyä tämän lausunnon. Merci, Madame la Présidente. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Kiitän rouva Jarlingia tästä mietinnöstä, erityisesti kompromisseista, joihin olemme päässeet yleisesti ottaen, ja niistä edistysaskeleista, joita on tapahtunut alkutilanteen jälkeen. Me aluksi direktiivi oli hyvin hyödyllinen tietyissä tilanteissa erityisesti tämän kriisin aikana, mutta kuten esittelijä sanoi, tämä mietinnön tulee mennä pidemmälle kriisin yli. Ja me olemme sitä mieltä, että parannus direktiivin suhteen olisi mahdollinen ilman, että vaarannamme sen, jota on jo saavutettu. Meidän ensimmäinen huomiomme oli hiukan erilainen. Me olimme harmonisaation kannalla – lainsäädännön harmonisaation kannalla, sillä jos haluamme todellakin taistella tässä tämän tyyppistä ö, turismia vastaan, niin vain harmonisaation lainsäädännön yhtenäistämisen avulla voimme saada tämän aikaan, joten tämä on meidän mielestämme välttämätön minimi. Haluaisimme helpottaa jäsenmaiden välillä näitä prosesseja, kun pyritään harmonisaatioon, mutta me olimme enemminkin keskittyneet nyt siis lainsäädännössä harmonisaatioasioihin. Tarkoituksena on suojella tietenkin työntekijöitä ja me halusimme heitä tässä suosia kun sanotaan, että tarvitaan harmonisaatiota, haluamme säilyttää tässä toissijaisuusperiaatteen. Jäsenmailla on mahdollisuus toimia, on sellaisia asioita, joihin ei haluta puuttua, erityisesti oikeus työhön, mutta sen lisäksi haluaisimme kuitenkin saada pohdintaa hiukan pidemmälle, jotta voisimme mennä tarkemmin yksityiskohtiin, mitä tulee tiettyihin prosesseihin erityisesti korvauksiin, joita annetaan työntekijöille ja velkojille, mitä tulee sitten takuisiin, odotusaikoihin. Meidän pitäisi saada aikaan sellainen järjestelmä, joka tekisi rajat ylittävällä tavalla mahdolliseksi käsitellä näitä maksukyvyttömyystilanteita. Tässä oli niiden tarkistuksen ydin, jota me olemme esittäneet. Me olemme saaneet aikaan Roa Gerlingen kanssa tiettyjä kompromisseja, ei mene yksityiskohtiin, mutta nämä olivat ne ajatukset, joiden, jotka ovat meidän tarkistustemme pohjalla, ja me tulemme esittämään muutamia muita tarkistuksia juuri valiokunnassa, jotta voisimme parantaa tätä maksukyvyttömyysmenettelyjärjestelmää. Kiitoksia. Merci. y a d'autres demandes d'intervention? Monsieur Kasi. Herra Kasi. Ah, Merci, madame. Kiitos. Minä haluaisin onnitella Rova Görlingiä tästä mietinnöstä. Nämä maksukyvyttävyysmenettelyt ovat hyvin tällaisia herkkiä poliittisesti ja myös räjähdysalttiita tässä kriisitilanteessa. Mon- jäsenvaltiot ovat tämän kokeneet ja me ymmärrämme poliitikkoina, hyvin paljon, mitä kaikki tämä merkitsee niille ihmisille, jotka ovat menettäneet työpaikkansa ja tulonsa. Täytyy kuitenkin muistaa, että me annamme tässä mietintömme asiasta asetukseen, joka tulee olemaan voimassa kriisin jälkeenkin. Maksukyvyttömyysmenettelyt eivät kuulu pelkästään EUn toimivaltuuksiin mutta meidän täytyy varmistaa se, että missä voimme tehdä ja missä poliittista halua on, niin meidän täytyy toimia näin sisämarkkinoiden ja työntekijöiden puolesta. Maksukyvyttömyystilanteessa nimenomaan työntekijät joutuvat kärsimään ja sitten luotonantajat, rahoitusinstituutiot ja kaikki – jotka ovat investoineet saadakseen voittoa, niin ovat myös tässä mukana. Kun työntekijät menevät työhön, he investoivat aikaansa. Tällä mietinnöllä ja näiden kompromissitarkistusten myötä on tarkoitus koordinoida toimia silloin, kun harmonisointiin ei voida mennä. Tällä tavalla luotottajien yhtenäinen kohtelu varmistettaisiin ja myöskin työntekijöiden kohtelu EU-ssa. Työntekijät pitäisi asettaa mahdollisimman tärkeälle sijalle tässä prosessissa. Mm, Tällä kertaa uskon, että puheenvuontopyyntöjä ei enää ole, joten annan Rauha Genlingille puheenvuoron. Olkaa hyvä. Thank you. Kiitos. Mielenkiinnolla odottelen keskusteluja myös Rova Renien kanssa täällä esille tulesta asiasta ihan alusta. En ihan sitä ymmärtää, mutta ehkä se voidaan kahdenkeskeisesti hoitaa. Kyllä minä alustuksessani mainitsin tarkistuksen 28 Raulon sen otti esille ja siinähän se villakoiran ydin on. Hän on esittänyt, hän ei mennä yksityiskohtiin, mutta on aika tärkeää tästä puhua. Hän on esittänyt hyvin yksityiskohtaisen tarkistuksen. Siinä puhutaan palkkioista, eduista, hyödyistä ja niin päin pois. En tiedä, onko se tyhjentäväksi tarkoitettu, mutta aika yksityiskohtainen se kuitenkin on. Minun lähestymistapani on tyystin toinen. Mielestäni tämä ei ole oikea paikka tällaisille yksityiskohtaisille määräyksille. Mutta toki tuen täysin tätä, kuten on alusta alkaen sanonut, että kun työntekijät joutuvat siihen hankalaan jamaan, että ovat yrityksessä, joka on maksukyttön, niin silloin tarvitaan jotain tukia, että ainakin pannaan etusijalle. Ei niinkään tässä työllisyystukia lisättäisiin, vaan että suositellaan juuri valiokunnalle, että jotenkin kun on velkojen luettelossa tietoja, niin nämä olisivat kuitenkin paremmalla sijalla. En tiedä, onko nyt kyse ihan samasta asiasta. Minä suosittelisinkin tarkistustani 15. Siinä aivan selvästi sanotaan komissiolle, että olisi syytä miettiä lainsäädäntöä niin, että työntekijät pääsisivät velkalistalla ylemmäksi. Minä nyt en kovin usein puhu yhdenmukaistamisesta, mutta tämän verran kyllä varmasti harmonointi olisi eduksi. Ehkä komissio voisi mennä tähän suuntaan sen sijaan, että meillä olisi vain tyhjentävä luettelo eri ehdoista. Meillä on kuitenkin koko kokemuksia siitä, että on hyvin vaikea laatia tyhjentävää vedenpitävää luetteloa. Lähestymistapamme on erilainen käsittääkseni. No ennen kuin toimitamme lopullisen äänestyksen, olisi hyvä miettiä sitä. Mutta olemme kyllä menossa kohti ihan säällistä kompromissia – seuraavan päivän aikana teemme sen hyväksi töitä. Euh, très bien, donc je comprends que vous allez vous... Hyvä, eli te aiotte Madame Grenien kanssa keskustella ja tarkistella, mitä tarkastuksia voitaisiin vielä parantaa, jotta tilanne paranisi. Ja tässä asiassa me Saamme siis huomenna kymmenen kompromissitarkistusta. Me pääsemme nyt, kuten sanoin, työn alussa kohtaan 13 esityslistalla. Ja siinä esittelen lausuntoluonnoksen, jonka meidän valiokuntamme pitäisi lähettää ITREN valiokunnalle. Sitä on Siinä on kysymys öljyn ja kaasun porastoiminnan turvallisuudesta avomerellä. Kuten kollegat ovat huomanneet, kyseessä on vastata komission lausuntoon viime lokakuulta, ja joka seurasi tietenkin luonnollisesti sitä onnettomuutta, joka tapahtui vuonna 2010 huhtikuussa lahdella, kun Deepwater Horizon öljyn porauslautta räjähti. Muistan, että parlamentti on mielestäni valitettavasti antanut kantansa tai siis ei halunnut tuomita näitä avomerillä tapahtuvia öljy- ja kaasunporaustoimia. toimia ja tämän seurauksena meidän pitäisi käsitellä turvallisuuskysymyksiä näillä porauslautoilla, sillä yksinkertaisesti usein onnettomuudet liittyvät inhimillisiin puutteisiin tavalla tai toisella – luontoon ja sellaisiin asioihin, joita me emme hallitse, mutta hyvin usein kyseessä ovat inhimilliset päätökset, jotka ovat näiden onnettomuuksien taustalla. Ja tiedetään hyvin, että tämä ei ehkä liity suoranaisesti työolosuhteisiin, työntekijöiden olosuhteisiin näillä porauslautoilla, mutta joka tapauksessa me olemme havainneet, että tiettyjä asioita ei ole tarpeeksi otettu huomioon, eli meidän pitäisi niitä kuitenkin käsitellä liittyen työntekijöiden tilanteeseen. Tässä on seitsemän kohtaa, joita ehdotan, jotta voisimme aloittaa keskustelun. Ja olen jo saanut kommentteja Bilbaon virastolta, joka on vastuussa – näiden työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä, ja joka tukee sitä lähestymistapaa, jonka me olemme omaksuneet. Ja se antaa muutamia lisäyksiä, joihin tulen palaamaan hetken päästä. Ensimmäinen kappale luonnollisesti käsittelee erityislaatuisuutta, joka työllä näillä poraslatoilla on, ja niitä riskejä, joita aiheutuu inhimillisen virheen riskejä. Meidän pitäisi tässä korostaa ja ottaa huomioon sitä tapaa, jota nykyään olemassa olevia oikeuksia toteutetaan, toimeenpannaan ja valvotaan. Tämä on aspekti, joka on hyvin tähdellinen ennen kuin me tarkastelemme kysymystä siitä, voisi, kuinka voisimme tiukentaa tai vahvistaa näitä toimia. Toinen kappale koskettaa uudelleen tarkastelua, direktiivin uudelleen tarkastelua ja sitä, kuinka komissio voisi tässä toimia. Ja minä tässä ehdotan harmonisointia aivan maksimaalisella, mahdollisimman suurella tavalla olemme tässä keskustelleet, voimme keskustella parhaasta mahdollisesta tavasta toimista, toimia ja se olisi mielestäni hyvin hyödyllistä, olisi hyödyllistä ehdottaa mahdollisimman suurta harmonisointia. Kolmas kohta. Tässä on tarkoitus lausua muutama sana liittyen näihin tarkastuselimiin. Ja tässäkin Tässä Bilbaon virasto on sitä mieltä, että tämä ehdotus on hyödyllinen. Kohta neljä. Uskon, että tämän valiokunnan lähestymistapa kiteytyy tähän kappaleeseen. Me toivomme, että turvallisuus ja terveys aspektit sekä muut hyvinvointiaspektit ovat sellaisia, että niitä käsiteltäisiin työntekijöiden aktiivisesti osallistuen. Sitten viides kohta tässä kehotetaan määrittelemään työntekijöiden koulutustarvetta ja vastaukset, joita sain Bilbaan virastosta – osoittavat meille, että tässä meidän pitäisi täydentää lähestymistapaa, jotta saisimme aikaan vaatimuksen, joka olisi globaali siis kansainvälisellä tasolla pätevä. tämä olisi erittäin tärkeä kohta mielestäni tässä on edelleen sama ajatus taustalla. Tietenkin globaalilla tasolla näin tulee olla, mutta se ei ole mikään syy siihen, ettemmekö aloittaisi työtä ensin kotona meillä ja sitten me voisimme tarkistella, tarkastella sitä, kuinka eurooppalaiset toimet toteutuvat niillä ei-eurooppalaisilla aluksilla, jotka tulevat tekemään töitä eurooppalaisille vesille. Tämä on hyvin tärkeä toimeenpanoala, eli meidän pitäisi tässä ehkä tarkentaa tässä tilanteessa tätä asiaa mietinnössä. Kohta kuusi käsittelee erityisesti osittain tätä huolta, sillä se viittaa alihankkia kysymykseen. Olemme havainneet, emme vain tässä tilanteessa, mutta muissakin tapauksissa, monissa tapauksissa, että puutteet tulevat siitä, että normeja, jotka koskettavat alihankintaa, ei ole noudatettu. Tämä on siis hyvin tärkeä asia. Ja lopulta viimeinen kohta. Tässäkin otetaan unionin sijoittautuneita yrityksiä soveltamaan kaikkialla maailmassa samoja terveyttä ja turvallisuutta koskevia sääntöjä. Tämä on siis samantyyppinen lausuma. Tämä koskettaa ylikansallisia yrityksiä. Tämä on aspekti, joihin meidän pitäisi kiinnittää huomiota. Sitten viimeinen kohta. Haluaisin vain kertoa teille, että Bilbaon virasto kiinnittää huomiomme asiaan, että tällä hetkellä on käynnissä tutkimus, jonka tuloksia emme ole siis vielä saaneet, mutta meidän pitäisi ottaa ne huomioon. Se ei kuitenkaan estä sitä, että käsittelisimme jo näitä aspekteja, joista minä juuri puhuin. Eli tässä oli minun esitykseni. Annan ensin puheenvuoron Thomas Mannille. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Tämä keskustelu muistuttaa minua Strasbourgin istunnossa, jossa käsittelimme Tchernobylista 25 vuotta juhlallisuutta. Tässä nyt on kysymys työllisyysvaliokunnasta ja on kysymys siitä, kuinka ihmiset, missä oloissa ihmiset tekevät työtä ydinlaitoksissa – ovatko he saaneet koulutusta, onko heille selvää se, minkälaisia eh, vaaroja ovat ne, jotka heitä uhkaavat. Heillä on kyypäärää päässä ja suojavaatetus, mutta eh, se ei ole, tässähän ei ole kysymys aivan samasta tässä öljyalalla. Meidän täytyy saada koulutusta ja ymmärtää, missä oloissa työtä tehdään monia ihmisiä he hyödynnetään. Me olemme nähneet televisiossa monia raportteja siitä, että työaika on vain viitteellinen. Ja jos tästä joku työntekijä valittaa, niin silloin työtä ei enää ole. Ja meidän pitää valiokuntana tällaisiin asioihin ottaa kantaa. Meidän täytyy varmistaa se, että tietyt edellytykset ovat ja työaikasäännökset ja että tulee sellainen tilanne, että ihmisillä on tarpeeksi koulutusta tähän työhön, jota he tekevät. Ihmiset, jotka täällä ovat työssä, niin kertovat, että miten vaikeaa joskus on. Sehän ei ole kesällä tietenkään vaikeaa, mutta sitten kun olosuhteet ovat vaikeat, niin sitten välttämättä, välttämättä työntekijät eivät ole saaneet koulutusta siihen, mitä silloin, miten silloin pitää toimia. Siksi minä tuen pervaas Eretäihe esityksiä, joita olet tänne tehnyt. Ei ole kysymyksessä vaan, että toimeksiantajaa tarkastellaan, vaan myöskin kaikenlaista aliurakointikuviota, mitä eh, tapahtuu pienissä yrityksissä, jotka tuovat eh, työntekijöitä paikalle. Täytyy huolehtia siitä, että tiedetään, missä vastuu on ja minkälaiset vaatimukset eh, työlle asetetaan. Me olemme näissä tarkistuksissa ottaneet eräitä asioita esille. Eh euh, Kiitoksia. Roolinda. Thank you. Eh, niin, kiitos. Todellakin erittäin tärkeä tämä aihe varsinkin kun ajatellaan tämän liiketoiminnan maailmanlaajuista luonnetta. Siksi olisi hyvä, että olisi jonkinlainen maailmanlaajuinen aloitekin olemassa. Sitä on vaadittavaa. Parlamentissa me tietenkään voi mitä saada aikaa maailmanlaajuisesti. Euroopassa jotain voimme kuitenkin käynnistää. Meillä on asetus jo offshore-työntekijöitä varten, työaikadirektiivikin ja muutakin lainsäädäntöä. On aivan oikein, että meidän täytyy varmistaa myös, että jo hyväksymämme lainsäädäntö tulee täytäntöönpannuksi kaikilta osin. Voidaan miettiä, missä määrin inhimillinen virhe syntyy siitä, että lainsäädäntö ei täytäntöön kunnolla. Monesti se on niin puutteellista, että eri yritykset noudattavat sitä hyvin kirjavalla tavalla. Ennen kuin ruvetaan säätämään uusia lakeja, on varmistettava, että jo nykyinen lainsäädäntö toteutuu. Täällä puhutaan myös ei vähimmäis- vaan enimmäistason harmonoinnista. Ehkä se olisi komission kannalta liiankin määräilevää. Komissio on nyt miettimässä sitä, direktiiviä tarkastelee, nykyinen direktiivi on aika lyhykäinen ja siinä puhutaan yleensä oikeastaan vain työ, terveydestä ja turvallisuudesta. Pitääkö mennä sitten enemmän harmonioinnin suuntaan? Enpä tiedä, voi olla. Mutta jos on näin määräävä, varsinkin jos ajatellaan meidän valiokuntamme suunnalta, niin en usko, että on oikein. Kolmosessa puhutaan myös pelastusoperaatiossa tietyistä työajoista. Voisi tietenkin olla hyödyksi sekin, mutta tiedämmekö ihan tarkkaan, että näin tehdään nyt. Tässä puhutaan innovatiivisista menettelyistä, muun muassa selvityksistä työaikojen toteutumisesta. Haluaisin tietää nyt tarkalleen, mitä siellä tapahtuu. Onko siellä tarkastuksia tehty tuloksellisella tavalla? Jos ei, niin ehkä olet oikeassa, että tähän täytyy mennä. Mutta katsotaan ensin, mitä tällä haavaa tehdään. Neljä, kyllä, työntekijöiden aktiivinen osallistuminen on olennaista. Nimittäin, jos näin ei toteudu, emme saa työ, terveys- ja turvallisuuslainsäädäntöä toteutetuksi. Sitten, jos on vaarallisissa töissä, heidät on huomioitava. Ja sitten siinä vaaditaan myös selvää koulutusta alihankkijoille. Mielestäni tämäkin on olennaista. Kun ajatellaan niin joitakin onnettomuuksia, olivat suuria tai pieniä, niin usein on kyse alihankkijoista, jotka eivät ole saaneet riittävästi koulutusta noudattamaan määräyksiä. Siihen on paneuduttava. Olisi mielenkiintoista myös katsoa Bilbaon viraston lopullista selvitystä sitten aikanaan ja jo kuitenkin vammallinen aloite on se, jota olisi ajettava takaa. Kiitos. merci. Kiitoksia. Kukaan muu ei halua puheenvuoroa. Kiitoksia Thomas Mann tästä tuesta. Ja Ruolin, mitä tulee mahdollisuuteen suuren, suuren harmonisaatioon, te tuette sitä ajatusta, että toteutuksen Toteutus tulee olla mainittu tässä tekstissä ja se on tärkeä asia. Ja yksi syy sille, että toteutus ei ole mahdollisimman tyydyttävää tällä alalla on se, että harmonisaatiota ei ole, eli minä en haluaisi, että suljemme tämän mahdollisuuden liian nopeasti pois. Uskon, että tässä on kysymyksessä todellakin ala, jossa se olisi tarpeen. Mitä tulee sitten näihin tarkastuselimiin, joista puhutaan kohdassa kolme, haluaisin kiinnittää huomioon siihen, mitä Vilbaan virasto sanoi. This issue of of safety to be in place. Other high reliable industry regulators commonly require this and a requirement for offshore operator to also provide such as part of the licensing provision is not unreasonable. So, Eli uskon, että tässä oli kohta, jota meidän pitäisi tarkastella. Kiitän kollegoja heidän osallistumisestaan. Ja pyydän, että esitätte kaikki tarkistukset, joita haluatte jär- esittää. Ei liikaa, mutta sopivan määrän. Erityisesti, koska te voitte laatia niitä vain englanniksi. Tämä rajoittaa ehkä tarkistusten määrää ja innokkuutta. Tarkistusten esittämisen takaraja äänestyksen itressä on 30. toukokuuta kello 17, eli siis ensi maanantaina. Ja luonnollisesti muistutan, että näitä tarkistuksia voidaan esittää vain englanniksi. Ja koska ITRE äänestää tästä 16. päivä, teemme kaikkemme, jotta voisimme keskustella ja äänestää 15. kesäkuuta. Eli olemme saaneet tämän pohjan, tämän kohdan päätöksen. Tiedustelen nyt esittelijöiden mielipidettä, mutta uskon, että he ovat samaa mieltä kuin minä, että meidän olisi parasta keskeyttää kokous 15 minuutiksi ennen kuin äänestämme ennen kuin äänestämme, erityisesti koska tässä Lope Fontanier ei ole paikalla ja hänen pitäisi vielä esitellä tarkemmin asiaa, josta meidän oli tarkoitus äänestää. Eli pahoittelen nyt tätä tilannetta kollegoille, jotka ovat jo läsnä.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 monde a pu prendre place. Jos kaikki ovat paikoillaan, kello on 12. Ehdotan, että aloitamme äänestyksen Rouva Lope Fontanien esityksestä. Pour la Tämä on menossa rekivalikuntaan kohta 1 A-kompromissi usealta kollegalta äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohdan yksi jälkeen 13 mannilta puolesta vastaan 13 tarkistusta kohdan yksi jälkeen on suullinen tarkistus Rova Schröteriltä sinne lisätty se Policy Commission in its aim to ensure a strengthened, efficient and a more visible ESF in this pursuit calls on... Ei, ei se nyt näin voi mennä. Ei se nyt voi ajatella, että se alkana in this pursuit calls on the... In this pursuit Commission and Member States to agree with the negotiations on the necessary amount of ESF contribution within the structural funds. Okei. Vastustaako joku? No ei. Näin muutettuna äänestykseen puolesta vasta tyhjä hyväksytty. 14. Zimmeriltä ja kumppaneilta puolesta vastaan tyhjää hylätty. 15. Mannilta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kaksi jälkeen kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohdan kaksi jälkeen 22 edeltä puolesta vastaan tyhjää tarkistamme koneellisesti. Minulla ja herra Karinailla korttia, mutta äänestys alkoi, ovat kaikki äänestäneet. Herra Kamppa puolesta. Minäkin. Kaksi lisää siis. Kaksikymmentäneljä puolesta, 16 vastaan, hyväksytty. 23 mannelta puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 24 Figueredolta puolesta, vastaan tyhjää, hylätty. 25 Mannelta puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 26 Figuereelta puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 27 Mannelta puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 28 Mannelta puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 29 samalta tekijältä puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 30 Mannelta puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta kolme, kompromissi C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 33 Zimmeriltä ja sopii kompromissin kanssa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohdan sanoi puheenjohtaja. Huonosti katsoen vai? No, me tarkistamme koneellisesti. Ai hänellä on korttinsa. Ei kun on hänellä korttinsa. Kaikki äänestänyt nyt päättyy. 16 puolesta 23 vastaan, kolme tyhjää, todellakin. Kiitos herra varapuheenjohtaja. 37 Figerelta puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten kohdan kolme jälkeen 42 Fröteriltä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 43, koferatilta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kohta 4, kompromissi D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten Dn jälkeen tarkistus 44 Zimmeriltä kumppanilta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kohdan neljän jälkeen tarkistus 49 Schröteriltä kahdessa osassa. Ensimmäinen osa underlines best practices sanoihin asti. Ilman sanoja, jotka ovat äänestysluettelossa. Ensimmäinen osa, äänet puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Toinen osa, puolesta, vastaan tyhjää, hylätty. Seuraavaksi tarkistus 50 Mannilta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 51 Schröteriltä ja kumppanilta puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kohtaa 5 tarkistus E puolesta 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 53 Schröteriltä ja kumppaneilta raukeaa, kuten myös 59. 60 peruttu, eli sitten tarkistus 63 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 64 Mannilta puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme koneellisesti 64. ovat kaikki äänestäneet, äänestys päättyy. 29, 14, hyväksytty. 65 Mannelta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 66 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohtaan 6 kompromissi F puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 67 Köntsiltä se on yhteensovitettavissa. Äänestämme siitä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 69 raukeaa, 75 kohdan 6 jälkeen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 76 Schröteriltä raukeaa kompromissi G kohtaan 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kohdan seitsemän jälkeen kompromissi H puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohdan seitsemän jälkeen 83 Fontanielta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 85 Figueiredolta puolesta vastaan tyhjää hylätty, 86 Schröteriltä kumppaneilta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 87 No, katsoin kovin on. No äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet, äänestäneet äänestys päättyy 26 puolesta 18 vastaan. Uh, hyväksytty. Hyväksytty. 87 Kristensenilta puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi I kohtaan kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 80, 94 konferaatilta puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kohdan kahdeksan jälkeen tarkistus 95 Göngtsiltä kohta kohdalta. Ensimmäinen osa in accordance with the report äänet puolesta vastaan tyhjää. Ensimmäinen osa hyväksytty. Sitten toinen osa similar to the compulsory use and gender equality aste. Äänet puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 96 Rötteriltä ja kumppaneilta puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme koneellisesti. Äänestys pää... Olet äänestyneet äänestäneet, äänestys päättyy. 20 puolesta, 24 vastaan, hylätty. 97 Mannilta, raukeaa. 98 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 99 Hyväksytty, hyväksytty, hyväksytty. 99 Schröteriltä hänet puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Yksi samoilta tekijöiltä puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kaksi samoilta tekijöiltä puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kolme samoilta tekijöiltä puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Neljä samoilta tekijöiltä puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Viisi samoilta tekijöiltä puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kuusi samoilta tekijöiltä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kahdeksan samalta tekijöiltä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt äänestämme koko lausunnosta koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 42 puolesta, Kaksi tyhjää onnittelut valmistelijallemme. Ja hän saa tehtäväksi, että regivaliokunta ei äänestä sitten globalisaatiorahastosta. Me tapaamme jälleen kello 15.